Good, I think we'll make a start now. No niin, aloitetaanpa nyt ja annettiinpa vielä ylimääräinen minuuttikin EPPlle. No vielä kerran haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi ja muutama koordinaattoreiden kokouksesta asia ennen, ennen äänestyksiä kuitenkin, ennen, kun täällä on ihmisiä enemmän paikalla. Joten nyt varmaankin voimme mennä tähän esityslistan kohtaan seitsemän Rova McClarkinilta. Tämän mietinnön tai lausunnon aiheena on terveyserojen vähentäminen Euroopan unionissa komission tiedonantoon. Tiedonannon pohjalta laadittu mietintö Envi-valiokunnalta ja lausuntorova McClarkinilta. Joten esittelijä McClarkin, voit esitellä nyt es- lausuntonne ja sen jälkeen varjoesittelijätkin voivat käydä keskustelua. Thank you for coming on this. Kiitoksia ja kiitoksia, että kaikki tulitte tänä kylmänä ja talvisena aamuna tänne. Haluaisin ensin lyhyesti selittää muutamia lausuntoni kohtia. Oletan, että olette ehtineet siihen jo perehtyä. Olen pyrkinyt 500 merkin sisään sisällyttää niin paljon kuin mahdollista. Me halusimme sisällyttää tänne sellaisia asioita kuin ihmisten sijainti, sosiaalinen tausta, koulutus, ammatti ja niin edespäin. Tarkistuksissa näihin asioihin puututaan vielä myöhemminkin. Olen puuttunut muun muassa lääkkeiden saatavuuteen, niiden hintaan, tietojen jakamiseen ja keräämiseen – jäsenvaltioiden kesken. Myös ammatillisista pätevyyksistä olen puhunut, viitan, olen viitannut rajat ylittävään terveydenhuoltodirektiiviin. Näistä asioista puhutaan muissakin valiokunnissa. Ensimmäisessä käsittelyssä tuli sellainen tunne, että kaikkein tärkein lisäys meidän valiokunnastamme liittyy ammatilliseen pätevyyteen. Tämä pitää sisällään sellaisia asioita kuin automaattisen tunnustamisen, käytänteiden jakamisen ja niin edespäin. Mielestäni tämä on olennainen asia. On olennaista, että pohdimme, miten voidaan parantaa yhteistyötä kansallisten terveysviranomaisten välillä. Ja itse asiassa eilen puhuin Budapestissa terveydenhuollon alan ammattilaisille. Kyse oli tällaisesta rajat ylittävästä ryhmästä, jossa oli eri jäsenvaltioista terveydenalan ammattilaisia ja uskon, että minua kuunneltiin. Korostimme myös sitä, tulisiko asettaa tällainen varoitusjärjestelmä sisämarkkinoilla, jotta ammatinharjoittajat noudattaisivat sääntöjä. Ympäristövaliokunnan oma lausunto tai mietintö julkaistiin hiljan sekin. No se sisälti monia tärkeitä asioita, joita itse en vielä e- ehtinyt ottaa huomioon, mutta hän puhui muun muassa parhaiden käytänteiden levittämisestä ja terveydenhuollon epätasa-arvoisuuden poistamisesta hän puhui. Tietysti terveydenhuolto kuuluu jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan, mutta kyllä mekin voi, meilläkin voi olla rooli esitettävänämme, jotta asiat paranisivat. Kuitenkin meidän täytyy olla kielikeskellä suuta, jotta emme astuisi jäsenvaltioiden varpaille. Tässä vaiheessa en halua enempää sanoa. Lyhyesti puhuisin aikataulusta. Tällä hetkellä hän tarkistukset on jätettävä seitsemänteen päivään mennessä kello 12 mennessä ja joulun jälkeen kello 10. Eh, eh, tammikuuta iltapäivällä äänestämme, joten toivottavasti meillä on tässä hyvää aikaa. Voi olla, että Strasbourgissa täytyy vielä järjestää varjoesittelijöiden kokous, jotta meillä on aikaa keskustella asiasta. Mutta joka tapauksessa uskon, että IMKO-valiokunnasta me voimme kyllä ehm, myötä vaikuttaa merkittävällä tavalla tähän tekstiin ja olisi mukava kuulla varjoesittelijöidenkin mielipiteitä ja jäsenten mielipiteitä. Uh, Kiitokset tästä Rova McClarkin. Aivan oikein olette keskittyneet, keskittyneet sellaisiin asioihin, joihin valiokuntana voimme antaa lisäarvoa. kiitos, että edustitte valiokuntaa tässä terveys, terveydenhuoltoalan säätelijöiden konferenssissa. Se oli erittäin tärkeää ja osoitimme, miten sitoutuneita olemme tähän työhön ja siellähän käsiteltiin myös ensi vuoden työtä. Tämä on oikein hyvä tapa valiokunnan toimia. Käydäänpä sitten keskustelua tästä aiheesta. Rova Vernio aloittaa. EPP e e ei ole vielä Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset Rova McClarkin tästä lausunnosta, joka todellakin se on ollut hyvin hankala laatia. Minä yritän antaa oman pienen panokseni tähän. Olen tehnyt paljon työtä terveyden huoltoalan kysymyksiä niin täällä valiokunnassa kuin Envivaliokunnassakin. Mielestäni on tärkeää ja kenties ette tätä maininnut tätä kohdassa yksi. Te olette todella korostaneet näitä yhteiskunnallisia taloudellisia eriarvoisuuksia, mutta on myös tärkeitä eroja terveydenhuollossa liittyen maantieteellisiin seikkoihin. Näitäkin täytyy korostaa. Me olemme täällä nyt sisämarkkinavaliokunnassa ja olemme paljon työstäneet ja tehän viittaattekin kohdassa kuusi palveludirektiiviin. Me olemme täällä valiokunnassa paljon tehneet sen eteen, että palveludirektiivistä terveydenhoitopalvelut jätetään ulkopuolelle. Täytyy viitata tähän asiaan, koska terveyd- terveyttä ei voida pitää yhtenä tuotteena muiden joukossa. Ja suhtaudun hyvin skeptisesti asiaan ja meidän täytyy todella keskustella tästä. Sisämarkkinat, no mikähän kohta tämä nyt oli viitonen varmaankin. Sisämarkkinat voivat parantaa terveydenhuoltopalveluita, mutta mielestäni nyt tähdellistä on ennen kaikkea tässä todeta. No, tietysti jäsenvaltiot pitävät kiinni omista toimivaltuuksista, mutta on aivan välttämätöntä, aivan kuten tässä komissio onnistuttiin parantamaan direktiiviä rajat ylittävistä terveyspalveluista, niin tässä vaiheessa on erittäin tärkeää tehdä tehokasta ja myönteistä yhteistyötä niin, että voidaan säästää terveydenhuoltojärjestelmissä jakamalla esimerkiksi tutkimuskuluja, luomalla verkostoja, ajattelemalla eri materiaaleja, esimerkiksi tällaisilla raja, rajat ylittävillä alueilla, ajatellaan nyt Belgiaa, Ranskaa, Saksaa, tässä voidaan säästöjä saada aikaiseksi. Ja tämä on tärkeää, vaikka tämä nyt ei niin olekaan. Meidän valiokuntamme asia sanoa, että kaikki nämä säästöt, joita voidaan saada tehokkaan yhteistyön kautta ja jakamalla eri resursseja, niin meidän täytyy varmistaa, että kansalaiset saavat hyviä tiedotuskampanjoita nähtäväksi, niin että heitä, heille opetetaan hyviä terveitä elämäntapoja ja terveellistä ö, syömistapaa. On tärkeää tehdä näitä ennaltaehkäisykampanjoita, niin kuin joissa jäsenvaltiossa hoidetaan. Aina tässä nyt ei ole niin pitkälle menty vielä, mutta meillä täytyy olla ennaltaehkäisevää toimintaa esimerkiksi rintasyövän paksusuolen syövän ehkäisemisessä ajatellaan nyt vaikka heikossa asemassa olevia ihmisiä, vanhempia ihmisiä. Ja tässä todellakin sisämarkkinat voivat toimia. Meidän täytyy kenties nyt pohtia sitä, voitaisiinko luoda Ajatellaan nyt vaikka kotipalveluita, kotiterveyspalveluita ja muita palveluja vanhoille ihmisille kotona. Tämä on meidän valiokuntammekin asia, koska tällä tavalla voidaan luoda työpaikkoja ja sen kautta kasvua ja tämän kautta voidaan sitten parantaa meidän sosiaalisia järjestelmiä ja samalla paranee ihmisten lähihoitopalvelut ja tämä on hyvin tärkeää. Ja tietysti myös ammatinharjoittajien harjoittajien liikkuvuus on tässä tärkeässä asemassa ja me olemme paljon menneetkin eteenpäin asian suhteen. Komission jäsen Vahnie on meidän äh, linjoillamme tässä. Ja vuoden 2005 direktiivi vastavuorosta tunnustamisesta ja tämä ammatinharjoittajien kortti. Nämä ovat tärkeitä asioita, kun parannetaan ö, tasavertaisuutta terveydenhuoltopalveluissa eritoten heikommassa asemassa olevien vanhempien ihmisten osalta. Mielestäni meidän täytyy nyt todella yhdessä pohtia, eikä tämä liity pelkästään meidän valiokuntaan. Meidän täytyy miettiä tällaista ö, kattavaa ö, hoitoa ihmisille – jotka elävät ilman asuntoa, siis kaduilla. He ovat erittäin herkässä asemassa ja he tarvitsevat ilmaisia terveydenhuoltopalveluita. Tämä kuuluu jäsenvaltioille, mutta kyllä Euroopan unioninkin pitää viedä tätä eteenpäin ja luoda myös näiden palvelujen kautta työpaikkoja ja kasvua. So thank you very much indeed, Bernadette Vanu. J'ai une interrogation parce que Niin, minulla vielä oli pieni kysymys tässä, kenties tässä on käännösvirhe, mutta sanottiin, että tarkistukset 7. joulukuuta ja äänestys 10. mutta siis 10. tammikuuta varmastikin, ei joulukuuta, koska 10. joulukuuta ei ole kokousta. Siis 10. tammikuuta, kyllä. December for 7. päivä joulukuuta tarkistukset ja 10. tammikuuta keskustelu. Good. Uh, Christian Buzoi. Thank you very much, uh, Chair. Uh, on behalf of my colleague Antonio... Niin, uh, Provanon puolesta haluaisin onnitella, ja omastakin puolestani haluaisin onnitella uh, edustaja McClarkia hyvästä lausunnosta. Tämä aihehan on äärimmäisen tärkeä Euroopan kansalaisille. Mehän puhumme terveydestä ja pohdimme tapoja vähentää epätasa-arvoisuutta tällä alalla. Me puutumme myös ylipäänsä yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Tällä hetkellähän keskustellaan potilaiden oikeuksia käsittelevästä direktiivistä rajat ylittävissä terveydenhuoltotapauksissa. Meillä on ollut ongelmia neuvostossa ja samanaikaisesti meidän tulisi ottaa huomioon epätasa-arvoisuuksien poistaminen. Kaikilla tulisi olla tasapuolinen pääsy hoitoon. Näinhän sanotaan Euroopan unionin perusoikeuksien peruskirjassa. Tämä olisi paras vastaus annettavaksi niille potilaille, jotka hakevat hoitoa muista jäsenvaltioista. Nyt jo vuosi on kulunut siitä, kun komissio esitti tiedonantonsa ja on korkea aika parlamentinkin viedä tätä asiaa eteenpäin. Siksi meidän täytyy lähettää vahva merkki tämän mietinnön myötä. Täytyy ottaa huomioon se, että meidän Euroopan järjestelmillä on tulevaisuudessa suuria haasteita. Niillä saattaa olla vaikutuksia eh, tasa-arvoisuuteen myös terveydenhuollon alalla. Ensinnäkin tämänhetkinen talouskriisi on yksi haaste, sen seuraamukset eh, budjettiin tällä hetkellä jo monissa eurooppalaisissa maissa on täytynyt tai tulee olemaan pakko leikata terveydenhuoltokustannuksista. Ja sitten on vielä yksi toinenkin ongelma, vanhempi, mutta pitkäaikaisempi, on tämä väestön kehityksellinen kriisi. On selvää, että sekin tulee olemaan tärkeä pulma, joka on ratkaistava jatkossa. Lausunnossa puututtiin jo tärkeisiin kysymyksiin. Mielestäni me voisimme vielä täydentää tätä lausuntoa seuraavilla seikoilla. Terveydenhuollon e- epätasa-arvoisuus osoittaa, että kyse on muustakin kuin vain kansanterveydestä. Tämä liittyy myös kuluttajien, kuluttajapolitiikkaan, työllisyyspolitiikkaan ja niin edespäin. Ensihoito, primäärihoito on asia, johon tulisi kiinnittää huomiota. Usein on sanottukin, että epätasarvoisuuksiin täytyy puuttua niiden lähteellä. Tietyissä jäsenvaltioissa on puutetta terveydenhuollon alan ammattilaisista, muun muassa omassa maassani Romaniassa. Näin on, ja olen ihan varma siitä, että edustaja Permanova puhui myös omasta, ajatteli omaa maataan Unkaria, mutta muissakin maissa on ongelmia, jotka liittyvät terveydenhuoltoalan eh, edustajien liikkuvuuteen, ja <clears throat> niiden puuttumiseen. Sitten tiettyjen erityishoitojen saatavuus ja halpuus liittyy hyvin läheisesti muun muassa innovaatioihin, niin innovaatioiden täytyy tuoda muassaan konkreettisia terveysetuja kansalaisille. Meillä on myös, meidän tulisi pitää huoli siitä, että jäsenvaltioiden subsidiariteettiperiaate ja yksinomaiset toimivallat eivät tarkoita sitä, etteikö Euroopan instituutiot saisi ryhtyä minkälaisiin aloitteisiin. Haluaisin kiittää teitä ja onnittelen eh, esittelijää. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Christian Kiitokset teille. Ja nyt jäseniltä kommentteja vielä. Rova Schaltemose ja herra Kreutzmann haluaa käyttää puheenvuoron. Rova Schaltemose ensin, olkaapa hyvä. För det, herr Forman. Också. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös McClarkinille tästä hyvästä lausunnosta. Minulla on joitakin lisähuomioita tähän hyvään mietintöön. Totta kai lausunnon tila on varsin rajallinen. Mutta kohta neljä, se on hyvin tärkeä ja todella hyvin muotoiltu. Se on asia, jossa voimme vaikuttaa myös Euroopan tasolla. Voimme kerätä tietoa, vaihtaa tietoa, jotta voidaan todella tasoittaa terveyseroja. Saman kohta kahdeksan on hyvä. Siinä korostatte, että IMKON tekemällä työllä on oma merkityksensä, kun puututaan terveydenalan epätasa-arvoisuuksiin. Kohta kolme sitten. Sanotte, että on hyvin tärkeää, että pääsy, pääsyä terveydenhuollon piiriin ja lääkkeisiin täytyy parantaa, mutta ehkä meidän mieluummin pitäisi todeta, että kaikkein tärkeintä on todella se, että ylipäätään ihmiset saavat käyttöönsä lääkkeitä, hoitoa ja erilaisia terveyspalveluita. Eli kaikkein tärkeintä on todella taata se, että nämä palvelut ovat saatavilla. Sillä on todella suuri merkitys siinä, kun taistellaan näitä eroja vastaan. Ehkä voimme lisätä tähän myös sen, että voimme käyttää sisämarkkinoiden toimintaa siihen, että voidaan tavallaan tehdä varhaisia diagnooseja. Ja jos ihmiset sairastuvat, niin heitä voidaan auttaa entistä pikaisemmin ja paremmin. Eli tässä on joitakin asioita, joista tulen jättämään tarkistuksia. Kiitän lämpimästi tästä lausunnosta. No, Mr. Grossman, it's not Herra Kreutzmann, kenties minultakin kommentti valiokunnan jäsenenä. Muutama sananen. Rova McLaughlin on tehnyt oikein hyvää työtä tässä keskittymällä niihin, ottaen huomioon ne rajoitukset, joita meillä on näiden lausuntojen kanssa. Ja hän on keskittynyt niihin asioihin, joissa voimme antaa lisäarvoa. Jos komission asiakirjaa katsotaan, niin on varsin yllättävää, että terveydenhuoltoalan ammattilaisten panos sitä ei ollut otettu mukaan tähän, koska kokemusten jakaminen, asiantuntijuuden kehittäminen, minun mielestäni nämä ovat aivan ehdottoman täydellisiä asioita, kun pohditaan terveydenhuoltoa ja tasa-arvoisuutta. Eero Vernio ja myös muut puhujat toivat esille sen, että monesti terveydenhuoltopalvelujen saamisessa eriarvoisuutta aiheuttaa se, että huoltopalvelut ovat huonosti jakautuneita ja me tarvitsemme ennen, enemmän alan ammattilaisia eri puolille maantieteellisesti. Kohta seitsemän ja kenties tässä nyt tulee tarkistus, joka liittyy taas asiaan, josta täällä valiokunnassa on usean otteeseen puhuttu. Eli millä tavalla terveyspalveluita palveluissa investoidaan ja miten voidaan investoida niin, että kannustetaan uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, palveluihin, teknologioihin tai näiden kahden yhdistelmään. On paljon tärkeitä sovelluksia, joilla voidaan saada aikaiseksi terveyspalveluja ja viedä niitä muualle. Ajatellen nyt vaikka et, kaukana asuvia ihmisiä tai sitten voidaan auttaa myös ähm, ikääntyviä ihmisiä asumaan pitempään kotona. Heille annetaan mahdollisuus äh, kontakteihin ja annetaan sitä apua ja tukea, jota he tarvitsevat. Tästä ei nyt paljon ollut täällä. Minä en oikein huomannutkaan ennen kuin äh, soitoi tämän esille. Envi-valiokunnalla näyttää menevän aika pitkään tässä ennen kuin saa tekstin aikaiseksi. Ei tämä valiokunta voi oikein hyväksyä tällaista vuoden aikaan. Näyttäisi siltä, että meillä on nyt tällainen innovaatio unionissa mietintö, joka on hieman vienyt tilaa tältä. Sehän on tärkeä mietintö, sillä kehitetään innovaatiota ja valiokunta on tämän, tästä kiinnostunut. Rova Schaldemosen pointtikin on tärkeä. Tiedän, että edustaja Dalle tekee jotain parantaakseen lääkeaineiden markkinoiden toimintaa ja rohkaistakseen investointeihin, joilla voidaan kehittää uusia lääkkeitä ja uusia hoitomuotoja Euroopan unionissa. Mielestäni tämä kaikki on tärkeää, kun katsotaan tätä kokonaiskuvaa. No tässäpä muutama huomio itseltäni ja puhun sitten vielä myöhemmin mietinnön laati- lausunnonlaatijalle muutamista tarkistuksista. Jos kuka muu ei halua käyttää puheenvuoroa, niin pyydän herra Senien komissiosta kommentoimaan ja sitten annan vielä loppupuheenvuoron esittelijälle. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että meillä on mahdollisuus antaa oma kantamme tästä tekstistä. Aivan ensimmäiseksi haluaisin todeta, että komission tiedonannon puitteissa yksi tärkeimmistä seikoista, joita korostimme, on se, että meidän täytyy ottaa huomioon terveys kaikessa politiikassa, kun haluamme korostaa terveydenhuoltopalvelujen tasavertaisuutta. On aivan totta, että komission tiedon antoi ja teidän vastauksenne siihen on erittäin tärkeä. Kaikessa terveyspolitiikassa ja sen huomioon ottaminen Euroopan unionin kaikessa politiikassa on erittäin tärkeää, koska Euroopan unionissa on paljon erilaisia terveyteen liittyviä ongelmia, mutta ennen kaikkea tässä on kysymys terveydenhuoltopalvelujen eriarvoisuudesta. Tämä menee pitemmälle kuin pelkkään kliiniseen lääkeho- terveydenhoitoon. Tämä liittyy niin taloudellisiin kuin maantieteellisiinkin seikkoihin. Täällä tuotiin useita asioita esille ja haluaisin pari seikkaa todeta. Täällä eri puheenvuoroissa korostettiin terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta. Komissiokin tätä omassa työssään korosti. Ja tässä viime vuosina on tullut paljon yliopistotason tutkimuksia ja yhdistyneestä kuningaskunnasta tuli myös oma tutkimuksessa aiheesta maantieteellisen ulottuvuuden osalta. No sehän on erittäin merkittävä, koska terveydenhuoltopalvelujen eriarvoisuudessa korostetaan usein jäsenvaltioiden välisiä eroja, mutta ei pidä unohtaa jäsenvaltioiden sisäisiä maantieteellisiä eroja. Ajattelen tässä eritoten jäsenvaltioita, joiden pinta-ala on varsin laaja ja eri alueiden väliset terveydenhuoltopalvelujen saatavuudet voivat olla varsin merkittäviä, joskus suurempia kuin joidenkin jäsenvaltioiden välillä. Ja eriarvoisuutta on maaseutualueiden ja kaupunkialueiden välillä. Terveydenhuoltopalvelujen kattavuus saattaa joskus aiheuttaa ongelmia. Tämän tiedonannon osalta on erityisen tärkeää, että komissio tänä päivänä korostaa sitä, että tietojen vaihto on ehdottoman välttämätöntä. Osaamisen parantaminen, tietojen vaihto terveydenhuoltopalvelujen eriarvoisuuden vähentämiseksi on erittäin tärkeää. Komission yksiköt ovat viime kuukausina paljon työstäneet yhtäältä tiedon saamista, sen parantamista ja toisa, toiseksikin tulevien kuukausien aikana. Aivan niin kuin komission tiedonannossakin jo todettiin, halutaan komissiossa luoda tällainen indikaattoriryhmä, sosiaalisen suojelun komitea on tätä ehdottanut, niin että voitaisiin rutiininomaisesti seurata tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät terveydenhuoltopalvelujen eriarvoisuuteen. Tässäpä muutamia seikkoja, joita halusin korostaa. Kiitos. Thank you very much indeed. Well, it's very good to have the opportunity. Kiitoksia. No, oikein kiva, että pääsitte tänne valiokuntaan. Etuna lausuntojen laatimisessa on se, että me saamme tänne uutta asiantuntijuutta, joten kiitos tästä. Rova McLaughlinille vielä puheenvuoro lopuksi. Voitte tarttua sellaisiin asioihin, joita teitä kiinnostivat, ja sitten katsomme vielä aikataulua. Rova McLaughlin. Thank you all for your contributions this morning. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Muutama seikka. Borzoi Aldesta korosti sitä, kuinka tärkeää Euroopan kansalaisille ja meillekin politiikkoina ja lainsäätäjinä on paremmin ymmärtää se, minkä vuoksi terveyden epätasa-arvoisuutta on ja mitä voimme tehdä sen poistamiseksi. Tämä onkin meille selkeä painopiste. Ja toinen puhuja korosti sitä, kuin, miksi meidän sisämarkkina valiokunnan nimenomaan täytyy kantaa kortemme kekoon. Kyse on alueesta, jolla me voimme löytää ratkaisuja, tuoda työpaikkoja sisämarkkinoilla ja luoda sellainen, voimme luoda sellaisen ympäristön, jolla on helpompi tehdä innovaatioita ja sen myötä parantaa hoidon ja lääkärin saatavuutta. perusterveydenhuoltoon täytyy niin ikään puuttua. Täytyy pohtia, kuinka voimme vaihtaa parhaita käytänteitä ja kuinka, meidän täytyy pohtia sitä, minkälaiset terveydenhuoltomallit ovat omiaan tuottamaan parasta tulosta. Tätä tietoa täytyy kerätä tehokkaasti. Otin vaarin kaikista, kaikista siitä, mitä sanoitte ja tulen tekemään muutosehdotuksia. Thank you very much. I'll see Mrs. Ruler now. Kiitoksia. Rova Ryyli on nyt paikalla. En tiedä, haluaisitteko kenties äh, käyttää puheenvuoron? Ah, tiedän, että teette yhteistyötä Rova McLaughlinin kanssa. Tiedän, että kaikilla oli ongelmia tässä tulla tänne paikalle. Halusin nyt vain panna merkille teidän läsnäolonne. Hyvä, teillä on hyvät kollegat aikataulu ja Rova McLaughlin odottelee tarkistuksianne. Ja aikataulun takia me emme voi käydä toista keskustelua tästä ennen tammikuuta. Meidän täytyy ohjelmoida jonkinlainen lyhyt keskustelu tarkistuksista ja äänestää silloin tammikuussa, mutta McClarkin varmaankin avario esittelet yhteen Strasbourgissa ja sitten tämä hoidetaan tyydyttävällä tavalla. Tässäpä kaikki nyt. Seuraavaksi meillä on kello kymmeneltä äänestys. Pidetäänpä nyt pikkuinen taukonen tässä. Toivottavasti kaikki poliittiset ryhmät saavat joukkonsa sitten kasaan ja aloitamme tasan kymmeneltä äänestyksen.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

Uh, so, ladies and gentlemen, could we, um, could we receive... Hyvät naiset ja herrat, voisimmeko jatkaa kokoustamme näillä kahdella äänestyskohdalla? Uh, so, good morning everybody. Um... Hyvää huomenta kaikille. Olen iloinen siitä, että säästä huolimatta on saatu kasaan aikamoinen joukko jäseniä. Aamulla meillä oli varsin pienoinen ryhmä ihmisiä täällä käsittelemässä Rova McClarkinin lausuntoa. Haluaisin kiittää häntä tästä keskustelusta. McClarkinin lausunto tullaan sitten käsittelemään ja siitä äänestetään 10. tammikuuta. Valitettavasti EPPltä ei ollut varjoesittelijä paikalla, mutta EPP varmastikin varmistaa sen, että se tarkistusten kautta antaa oman panoksensa tähän keskusteluun. Minä nyt kun olemme kaikki täällä, haluaisin kertoa teille vain eilisestä koordinaattoreiden kokouksesta, sen päätöksistä. Silloin jaoimme useita mietintöjä, halusin niistä teille ilmoittaa. Hyvin nopeasti menemään nyt läpi. Lähdemme useampia lausuntoja. Nämä ovat ei-lainsäädännöllisiä lausuntoja. Mietintö eurooppalaista laajakaisesta, laajakaistasta ECR-ryhmälle eurooppalainen lainsäädäntö ja ö, poliittiset vaihtoehdot EPPlle, eurooppalainen yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa, STlle, innovaation unioni, Tämän tekee GUE, NGL-ryhmä ja sitten jäsenvaltiot ja budjettipuitteisto EPPlle, EU Andorra pöytäkirja tulliturvallisuustoimista ALDE-ryhmälle. Piakkoin nämä esittelijät nimitetään näihin ja toivottavasti voimme aloittaa työstämään näitä kaikkia aiheita. Haluaisin vielä vahvistaa asia, josta suurin osa on jo tietoinen. Kuluttajasuojadirektiiviä, kuluttajaoikeusdirektiivin aikataulua on jatkettu 26. tammikuuta asti. Rova Steiler aloittaa neuvottelut tänä päivänä, jos hän on paikalla. Hän kommentoi niitä koordinaattoreita. tuli mandaatti neuvotella toisen käs, toista käsittelystä neuvoston kanssa rakennustuotteista ja valiokunnassa on äänestetty tästä. Ja sitten yhtenäismarkkinafoorumi 2011, tämä tulee olemaan suuri hanke, suurempi ja kunnianhimoisempi kuin pilottihanke, joka aikaisemmin oli tässä kuussa. Turunen, Hönstein, Busoi, heidät on täältä valiokunnasta kutsuttu tähän järjestelykomiteaan, jossa on mukana myös komission neuvoston edustajana. No, tässäpä tärkeimmät pointit, mutta koordinaattoreiden hyväksynnän jälkeen myös tulee tästä muistio kaikille jäsenille. Siirrytäänpä nyt sitten äänestämään. Rova Weisgerber on paikalla, hyvä. Rova Weisgerber pyysi, että ensin äänestäisimme hänen mietinnöstään ja Rova Weilerille tämä varmaankin sopii. Äänestämme epävirallisten kolmikantaneuvottelujen lopputuloksesta. Teillä on siellä edessänne kopio loppukannasta, jonka neuvosto on meille il- kertonut ja ilmoittaa, että on valmis hyväksymään tämän. Ja meillä on myös parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausunto tästä, joten annan nyt puheenvuoron kovasti työtä tehneelle esittelijä Rova Weisgerberille ja pyydän teiltä myös hyväksyntää sitten tälle ehdotukselle. Rova Weisgerber. Kiitos puheenjohtaja aivan lyhyesti. Ensin haluaisin sanoa, että tällä mietinnöllä, joka sujuu toivottavasti niin, että tämä saadaan joulukuussa täysistuntoon, todella olemme nyt ottaneet aimo harppauksen tai ainakin askeleen eteenpäin byrokratian purkamisessa. Haluamme kuitenkin nyt siirtyä sanoista tekoihin ja tässä oli tämä correlation table asia, joka ei ole mikään mietinnön pääkohta, vaan kuitenkin asia, josta parlamentti ja neuvosto jatkuvasti kiistelevät. Tästä keskusteltiin jo viime viikolla. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä lämpimästi siitä, että he toivat niin selkeästi näkemyksensä esiin neuvoston kokouksissa. Haluan kiittää tässä kollegoita, jotka toimivat niin aktiivisesti. Myös puheenjohtajakokouksessa haluamme nyt todella saada aikaan konkreettisia tekoja. Mutta kuten Rova Ryyle viime viikolla sanoi, tämä oli hyvin tekninen mietintö, emmekä saaneet tähän aivan niin tiukkoja muotoiluja kuin olisimme toivoneet mutta tässä on kuitenkin sellainen muotoilu, jonka ansiosta jäsenvaltioiden tulisi nyt laatia näitä korrelaatiotaulukoita ehkä jo ensi vuonna. Ja mielestäni tämä on todella sellainen menestys, josta on imkoa kiittäminen. Ja sisällöstä todella olen sitä mieltä, että tämä nyt vähentää byrokratiaa ja samalla saimme horisontaalisesti jotakin aikaan tässä korrelaatiotaulukkoasiassa. Ja olisi hienoa, että saisimme tästä ensimmäisen käsittelyn sopimuksen jo joulukuussa. Kuten sanoin, tämä on tekninen, tekninen mietintö. Ja tästä olemme kaikki yhtä mieltä. Yes, um... Kiitoksia, Rova Weisgerber. Olette aivan oikeassa sanoessa, että tämä on ollut pitkä ja hankala asia käsitellä, mutta se, että valiokunta otti tämän nyt esille toukokuussa, niin tämä on vihdoinkin vienyt meitä lopputuloksiin. Myös puheenjohtajakokouksessa katsotaan, miten tämä tästä etenee. Yrityspääosastolta, lähinnä paikalla, kenties haluaisitte jotain todeta vielä? We are happy. Kiitoksia puheenjohtaja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Ja me kyllä tulemme noudattamaan tätä ja noudatamme niitä sopimuksia, joita prosessin aikaan on tehty. Kiitämme esittelijää hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Myös niistä hyvistä keskusteluista, joita tällä foorumilla on käyty. Kiitoksia. Um, so thank you very much. Uh... Kiitokset teille. Tästä lausuntokysymyksestä kenties voisin esittää kysymyksen komission edustajalle kaksi, vuot- kaksi viikkoa sitten. Tajani oli paikalla ja mm, ensi vuonna tulee uusi ehdotus näistä mittauslaitteista. Siihen viitataan tässä asiakirjassakin. Voisitko hieman kommentoida tulevaa työtä? The... Uh, niin, se mitä tässä lausunnossa sanotaan, sen otamme huomioon, kun teemme tarkastusta Tulemme käyttämään siis samoja modaliteetteja myös näitä tarkoitusperiä silmällä pitäen. Right. Okay, well let... Selvä. No niin. Yksi ehdotus vielä ennen äänestystä. Trilogin lopputuloksen vahvistaminen. Ketkä puoltavat tätä kantaa? Meidän täytyy laskea tämä pöytäkirja varten ja olen pyytänyt teitä tuomaan myös äänestyskortit. Lasketaan, koska äänestyskortteja ei ole. 32 puolesta, onko vasta ääniä? Vastaan tyhjää. Hyvä. Yksimielisesti 32 ääntä puolesta. Kiitokset Rova Vaiskerra. Uh, so that will be. Um, um, uh, so we will make sure that that. Tulemme varmistamaan. No niin, no niin. Varmistamme sen, että tämä esitetään täyttä keskustelua varten täysistunnossa niin, että varjoesittelijät ja kaikki, jotka muut haluavat käyttää puheenvuoron onnitellakseen Rouva Weisgerberia tästä mietinnöstä, niin varmistakaa sen, että se, että pyydätte puheaikaa. Kiitoksia. Sitten seuraava kohta esityslistallamme tänään Eri Rova Weilerin lausunto. Riippumattomien vaikutusarvioiden takaamisesta Varjoesittelijät ovat tehneet tässä paljon työtä. Barbara Weiler, haluaisitko muutaman sanasen sanoa ennen äänestystä? Ja, das kann ich ganz kurz machen. Aivan lyhyesti. Varjoesittelijät tapasivat minut vielä eilen ja meillä on kompromissitarkistus yksi, jonka eilen yhdessä muotoilimme. se kokoaa mielestäni järkevästi useita yksittäisiä tarkistuksia ja oikeastaan kaikki muut paitsi vihreät ovat sanoneet kannattavansa kompromissi ykköstä. Ehkä vihreillä ei ole sääolojen takia ollut vielä aikaa ilmoittaa kantansa minulle. Mutta Haluan tässä nyt vielä sanoa, että tässä on lausunto, joka toivottavasti saa laajan tuen taakseen, joten jotta juurivaliokunta sitten ottaa sen huomioon laatiessaan omaa mietintöään. Me kaikkihan haluamme parantaa nykyjärjestelmää ja todella toivomme, että oikeudellisten asioiden valiokunta ottaa tämän huomioon. Okay, thank you very much. Kiitoksia tästä ryhdytäänpä sitten äänestämään. Kuten sanoin, varmastikin äänestämme tänään käsiäänestyksellä. En pyytänyt teitä tuomaan äänestyskortteja. Ei tässä näin paljon näitä kohtia ole. Kohta 2a uusi. Kreutzmannilta äänet puolesta. Tämä menee pikkuisen tavallista pitempään.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 Tarkistus kolme suullisella tarkistuksella äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kolme raukeaa. Tarkistus neljä Kreutzmannilta puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kuusi suullisella tarkistuksella. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kuusi Kreutzmannilta raukeaa. Sitten kompromissi. Tarkistus äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus yhdeksän Kreutzmannilta puolesta vastaan Näyttäisi hyväksytyltä, selvästi hyväksytty. Tarkistus 10, Kreutzmannin äänet puolesta vastaan, hyväksytty. Tarkistus 11, Kreutzmannilta puolesta vastaan, selvästi hylätty. Tarkistus 13, Kreutzmannilta puolesta vastaan, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan, hyväksytty. Tarkistuksesta 15. Rouva Weiler halusi hieman kommentoida tätä. Ajattelin ehdota tähän suullista tarkistusta, jotta esittelekin olisi tyytyväinen tähän. Voinko lukea tämän? Haluaisitteko, että luen tämän? Uh, uh, a duplication in the wording. Tässä oli päällekkäisyyksiä sanamuodossa, joten oma muutokseni on, että poistetaan sanat and of the member states tästä kohdasta yhdeksän korostaa sitä, että pieni sääntely, joka perustuu hyvään ja täydelliseen vaikutusarvioon on yhä toimielinten yhteinen vastuu ja tämän vuoksi komission täytyy myös ottaa huomioon Euroopan parlamentilta, alueiden komitealta, TSKlta ja jäsenvaltiolta saadun palautteen. Ja varmaan esittelijät tämä sopii. Puolesta vastaan Hyväksytty. Ja Kreutzmannilta Luetelma kohta yksi, se raukeaa. Ja nyt äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan puolesta. Näyttäisi yksimieliseltä vastaan. Hyväksytty yksimielisesti. Onko tyhjiä? Ei. Selvä. Kiitoksia. Rova Weiler. And I think um, there is quite a lot of further work on this, because I think Mrs. Uh... Tästä on vielä paljon työtä. Nibleristä tästä nyt ei varmaan äänestetä ennen maaliskuuta, mutta me seuraamme tilannetta. Sitten vielä pikkuruinen tauko niitä varten, jotka eivät aina jää tänne saliin, koska olemme nyt mennessä erittäin tärkeään uuden työn kohtaan esityslistallamme. Eli meillä on asetus maatalous- ja metsätalouslaitteiden ajoneuvojen hyväksynnästä. Herra Patseri on paikalla. Koordinaattoreiden hyväksymien periaatteiden mukaisesti ja pyytäisin nyt hieman hiljaisuutta tänne saliin. Koordinaattoreiden päätösten mukaisesti me avaamme keskustelun tästä äh, komission vaikutusarvion kuulemisen kautta. Kutsun puheenjohtaja Vernion tässä johtaman puhetta, koska minä haluan varjoesittelijänä antaa oman panokseni tälle keskustelulle ja minä menen myös valiokunnan puolesta alueiden komiteaan keskustelemaan sisämarkkina äh, säädöksestä varttia yli 11, joten Rova Venjo jää nyt sitten vastaamaan ja Rova Korhola työstä täällä. C'est en anglais Oula Oh mince Qu'est-ce Bon, nous allons continuer nos travaux. Jatkamme työtämme. Kaikki ovat varmasti saaneet asiakirjan, joka teille on jaettu. Niin, meillähän on nyt aikaa tässä ää, äh, hiukan keskustella ja siksi annankin välittömästi puheenvuoron komissiolle niin, tähän voi esitellä tätä asiakirjaa, joka teille on jaettu. Annan puheenvuoron ää, äh, Giacomo Mattinolle. Ää, toki te, te nyt saatte sen verran aikaa, että voitte istutua paikoillenne. Thank you. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Ihan alkuun haluaisin kiittää teitä siitä, että annoitte Euroopan komissiolle mahdollisuuden esitellä vaikutusten arviointimme maataloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimuksista. vaatimuksista käsittelevää käsittelevästä lainsäädännöstä. Ja jos sallitte, niin käyttäisin hiukan aikaa muistuttaakseni teitä siitä, mikä on tämän ehdotuksen yleinen konteksti. Kuten tiedätte, niin yksi komission tavoitteista on päivittää ja yksinkertaistaa Euroopan unionin tyyppihyväksyntä lainsäädäntöä. Mehän olemme jo jonkin verran tehneet. Vuonna 2007 tämän asian eteen olemme käsitelleet muun muassa ähm, matkustaja-ajoneuvoja ja myös yleistä turvallisuuslainsäädäntöä olemme tarkastelleet. Ja nyt me puutumme ja olemme valmiita ja olemme tehneet ehdotuksen, jonka myötä katetaan kaksi muuta erittäin tärkeää sektoria – Toinen ovat maatalous- ja metsätraktorit, niistä keskustellaan tänään. Ja huom- tänään iltapäivällä ilomielin vietän iltapäivänkin täällä, koska tulemme esittelemään vaikutusarviointimme niin sanotuista L-kategorian ajoneuvoista, siis moottoripyöristä ja sen kaltaisista. Toki tämän keskustelun mittaan tulemme toteamaan, että erityiset säädökset saattavat olla hiukan erilaisia keskenään. On erittäin tärkeää kuitenkin, että nämä kaksi tointa asetetaan laajempaan kontekstiin, nimittäin ylipäänsä tyyppihyväksyntälainsäädännön yksinkertaistamisen kontekstiin. Ja nyt haluaisinkin mennä suoraan asiaan, kertoa vaikutusarvion syistä ja tuloksista. Niin, lainsäädännössä olemme kattaneet muun muassa tyyppihyväksyntäkysymyksiä EU-tasolla. Kannattaa muistaa jo tässä vaiheessa, että tämä tyyppihyväksyntäjärjestelmä on olemassa rinnan kansallisten tyyppihyväksyntäsäädösten kanssa, mutta on muistettava, että valmistajat, joilla on EUn laajuinen tyyppihyväksyntä, voivat asettaa tuotteita markkinoille kaikkialla Euroopan unionissa. Eli yksi tyyppihyväksyntä riittää. Tämähän ei ole mikään uusi tilanne, näin on ollut aiemminkin, mutta mutta esimerkiksi maatalous- ja metsätyö ajoneuvojen osalta yksi kriittinen elementti oli EUn tyyppihyväksynnän laajuus eri kategorioiden kattamiseksi. Puhumme tässä hyvin laajasta tuotevalikoimasta. Niillä on hyvin erilaisia käyttötarkoituksia aina sellaisista traktoreista, joita käytetään hyvin pienillä alueilla – aina nopeampiin ja nopeampiin suuriin traktoreihin, jotka voivat, joita voidaan ajaa myös maan teillä nopeilla nopeuksilla, korkeilla nopeuksilla. Joten meidän oli syytä pohtia tämän sektorin ja sen tuotekategorioiden rationalisointikysymyksiä. No, vaikutusten arviointi sai meidät tekemään sen johtopäätöksen, että EU-tyyppihyväksynnän pakollinen soveltaminen ei ole hyvä ratkaisu kaikille kategorioille. Sitä tulee, sitä tulee käyttää hyvin tarkkaan eri kategorioissa, koska tietyissä tapauksissa – ja tässä haluttiin tietysti puuttua pk-yritysten huoliin, sellaisten pk-yritysten, jotka valmistavat vain pienillä alueilla, niin meidän tuli ottaa huomioon se, että EUn tyyppi hyväksyntä ei toisi muassaan lisäarvoa. Ja siksi olemme ylläpitäneet myös tämän kansallisen tyyppihyväksynnän. Tietyissä tapauksissa annamme valmistajalle valinnan vapauden. Eli se on siis optionaalisuudesta. Kuten sanoin, niin tietyissä tapauksissa tyyppihyväksyntä on siis valinnainen, optionaalinen. Ja jos kohta mainitsemme yksittäisten ajoneuvojen yksittäiset tyyppihyväksynnät, kun kyse on tällaisista räätälöidyistä ajoneuvoista, niin näille me emme todellakaan suosta EUn laajuista tyyppihyväksyntää. Nopeasti jo viittasinkin tähän aiemmin, eli halusimme puuttua tarttua yksinkertaistamiskysymyksiin. Tällä hetkellähän meillä on puitedirektiivi vuodelta 2003 plus 24 täytäntöönpanodirektiiviä, jotka sinään, joita sinäänkin itsessäänkin on jo muutettu monta kertaa. Niitä on sopeutettu tekniseen edistykseen – Tämähän on melkoinen taakka ensinnäkin kansallisille viranomaisille jäsenvaltioissa aina siirtää näitä direktiivejä oikein omaan lainsäädäntöönsä. Yksi kysymyksistä, jotka, jonka jo mainitsinkin, on se, että tämänhetkinen puitteisto on hyvin rajallinen, kun ajatellaan sen kattausta, sovellusalaa ja tyyppihyväksyntäkysymyksiä. Olemme pohtineet, kuinka EUn tyyppihyväksyntää voitaisiin laajentaa muihinkin kategorioihin, muun muassa ähm, metsätyökoneisiin, sellaisiin erilaisiin perävaunuihin ja muihin, jotka voidaan sitten kiinnittää pääajoneuvoon. Yksi ajatus, johon ei oikeastaan tekstissä sinään puututa, on se, että turvallisuuskysymyksiä tulee päivittää, erityisesti niitä, jotka liittyvät ö, teknisiin vaatimuksiin, parempi, pare, parempiin säädöksiin. Ö, vaikutusten arviointi toteutettiin jo jokin tovi sitten. Haluaisin korostaa sitä, että, että ehdotus laadittiin pitkälti jo ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan. Vaikutusten arviointi tehtiin vuonna 2008-2009 sen jälkeen, kun julkinen kuuleminen oli toteutettu vuonna 2008. Ja vaikutusten arviointi ja julkinen ö, konsultaatio käsittelivät niitä avoimia kysymyksiä, joihin oli syytä saada aikaan parannuksia niin yksinkertaistamisen kuin paremman sääntelynkin osalta. Nyt me ehdottamme asetusta pikemminkin kuin eh, direktiiviä. Eli kyse on tällaisesta eh, jakautuneesta lähestymistavasta. Pyrimme sisämarkkinoiden loppuun viemiseksi pohtimaan, että minkälaisia tyyppihyväksyntiä ja minkälaisille kategorioille tarvitaan. Ja pyrimme myös pohtimaan että sitä, että missä EUn laajuinen tyyppihyväksyntä on pakollista, missä se voi olla valinnaista, missä kohtaa voimme jättää kansalliset tyyppihyväksynnät paikoilleen. Niin, haluaisin korostaa sitä, että ehkäpä niin viittasin siihen, mitä me näiden L-kategorian ajoneuvojen osalta teemme, muun muassa moottoripyörien. Tässä vaiheessa emme aikoneet tehdä muutoksia teknisiin vaatimuksiin, jos kohta voimme ennakoida, että tietyillä alueilla meidän täytyy päivittää säädöksiä, mutta Ehkä tähän asiaan voidaan puuttua syvällisemmin siinä vaiheessa, kun puhumme täytäntöönpanotoimista. Me emme aio muuttaa mitään jo sovittua sisällön osalta tai teknisten vaatimusten osalta, myöskään sen vuoksi, että vaikutusten arvion tulos oli sellainen, että eri osapuolet, jäsenvaltiot, kuulut, tuottajat, valmistajat, etc. ovat aika tyytyväisiä tämänhetkisiin vaatimuksiin ja pyytävät vain näiden vaatimusten päivittämistä. Ihan pikaisesti voisin käydä vielä läpi seuraavat diat. Niissä puhutaan, ja ehkäpä ihan noin ajankäytönkin järkiperäistämiseksi en puhu näistä turhan pitkään. Ensinnäkin lainsäädäntörakenteet, sen jo mainitsinkin vaikutusten arvioinnin johtopäätös oli se, että oli suotavaa pyrkiä kohti asetusta, joka korvaisi tämänhetkisen puitedirektiivin niin, että meillä olisi yksi pääasetus, joka sisältäisi kolmesta neljään täytäntöönpanoasetusta tai delegoitua asetusta, jotka liittyvät muun muassa ympäristönsuojelun turvallisuuteen, hallinnollisiin säädöksiin ja niin edespäin. Arvioinnin tuloksena saatiin myös se, että, ja tämä on jälleen kerran ihan yleinen trendi eu tyyppi hyväksyntä lainsäädännössä, oli se, että että on parempi viitata kansainvälisiin teknisiin standardeihin aina kun sellaisia on saatavilla. Ja korostaisin sitä, että tämä on ihan yhteenpitävää sen korkean tason turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason kanssa, jonka haluamme saavuttaa. Ja oikeastaan vastoin, äh, toisin kuin ehkä voitaisiin kuvitella, niin vaikutusten arvio äh, antoi aiheita tehdä sen johtopäätöksen, että ainoa, yksi ainoa pakollinen EUn tyyppihyväksyntä ei ole paras mahdollinen ratkaisu kaikkia kategorioita silmällä pitäen. Erityisesti T4 ja T5 viisi kategorioita silmällä pitäen. Eli erilaisia sääntöjä eri ajoneuvoluokkia varten tarvittiin. Mutta ehkäpä voimme käydä nopeasti seuraavan dian tähän lähestymistapaan liittyen. Tämä nyt ei varmasti ole ensimmäinen ehdotus, joka suosittaa tällaista split-lähestymistapaa. Te varmasti tiedätte, mitä tässä taustalla on, kun tämän kaltaisen lähestymistavan haluamme omaksua. Komission kannalta asetus ja muutama täytäntöönpano toimi ovat kaik, on kaikkein järkevin lähestymistapa ja se on myös johdonmukainen lähestymistapa muiden tyyppihyväksyntään liittyvien lähestymistapojen kanssa. Ja sitten jos hypättäisiin muihin dioihin, mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin meillähän on ollut yhtä yhteispäätösasetus, sehän on tässäkin ehdotuksessa aiheena. Täytäntöönpano säädösten osalta ajatuksena on se, että sisällytettäisiin tekniset vaatimukset ja spesifikaatiot, samoin kuin harmonisoidut hallinnolliset vaatimukset, kuten muun muassa erilaiset kaavakkeet, jotka liittyvät tyyppihyväksyntään, ne harmonisoitaisiin kautta Euroopan unioni. Ja kannattaa myös muistaa, että meidän täytyy erottaa toisistaan delegoidut äh, t- a, säädökset 290 täytäntöpanosäädöksistä, jotka on 291. Ja nyt meillä on siis näitä säädöksiä, jotka antavat komissiolle toimivallan hyväksyä tällaisia säädöksiä silloin, kun tarve niin vaatii. niin kriittistähän on se, että lainsäädäntö, jota tämäkin on, määrittää ja rajaa selkeästi sen, minkälaisiin vaatimuksiin tulee puuttua täytäntöönpano säädöksissä ja delegoiduissa säädöksissä. Mutta ehkäpä on nyt turhan aikaista tästä teitä muistuttaa, mutta siinä vaiheessa, kun me tällaisen lähestymistavan omaksumme, niin on erittäin tärkeää määrittää varhaisessa vaiheessa jo nämäkin elementit. Sopeuttaminen tekniseen edistykseen on haaste tällä alalla, kuten muillakin moottoriajoneuvoaloilla. Siksi tämä jakautunut lähestymistapa myötävaikuttaa johtaa siihen, että voimme sopeuttaa teknisiin, tekniseen edistykseen lainsäädäntöä nopeammin ja sujuvammin. Meillähän on kansainvälisiä teknisiä säädöksiä ja OECDn standardeja, <clears throat> myös Euroopan standardointitoimielinten ETSE ja ISO-standardien standardeja meillä on, joten tämä on hyvä mahdollisuus meillä nyt rationalisoida tätä lähestymistapaa. Ja aina kun mahdollista, niin ja tämä on myös yhdenmukainen KARS 21 korkean ö, tason työryhmän ö, ajatusten kanssa. Sehän on vienyt eteenpäin strategisia vaihtoehtoja liittyen lainsäädäntöön, joka vaikuttaa auto ajoneuvosektoriin. Aina kun meillä on kansainvälisiä standardeja, niin meidän täytyy saattaa omat lainsäädäntömme niiden mukaiseksi. Sitten ajatus, ehdotuksen ajatus, idea, ja viittaan edelleen tähän omaksumamme lähestymistapaan, on se, että olisi tietty lukumäärä delegoituja säädöksiä, yks, yhdet liittyisivät äh, turvallisuuteen, jotkut ää, äh, työterveyteen, kolmannet ympäristön suojeluun ja niin edespäin. Ja sitten olisi vielä täytäntöönpanosäädöksiä, jotka liittyvät hallinnollisiin vaatimuksiin. Haasteenamme on se, että saisimme täydellisen sarjan lakeja. Niillä olisi yhteinen täytäntöönpanopäivän päivämäärä, nimittäin ensimmäinen ensimmäistä 2014. No niin, Tässäpä hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, olikin kaikki. En nyt tässä poraudu yksityiskohtiin, ellei, ellei te halua. Kuitenkin ajankäyttöä silmällä pitäen olisi ehkä hyvä, jos nyt lopettaisin tähän tämän esitykseni, enkä porautuisi eri elementtien eri yksityiskohtiin. Mutta toki tähän ehdotukseen, kuten sanoin, niin tässä ehdotuksessa emme aseta uusia vaatimuksia, vaan tämä ehdotus on pohja, perusta sille, että myöhemmin voidaan puuttua eri elementteihin. Tässä kohtaa haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että ehkäpä traktoriluokka, sektori kärsii kaikkein eniten, jos nyt voin näin sanoa, tällaisesta tilkkutekkimäisestä lähestymistavasta. Sovellettava lainsäädäntö on hyvin tilkkutekkimäistä, joten pontevasti suositamme sitä lähestymistapaa, jota tässä nyt ehdotetaan. Eli että meillä olisi delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä, koska tämä olisi omien järkiperäistämään koko sektoria Tällä tavalla myös vältettäisiin päällekkäisyyksiä muun lainsäädännön kanssa. Jotkut teistä ehkä muistattekin, että tällä hetkellä meillä on tällaista päällekkäisyysongelmaa muun muassa kone-lainsäädännön parissa. Me olemme pyrkineet järkiperäistämään nyt lainsäädäntöä ja tämän ehdotuksen myötä – koska kaikkia säädö- vaatimuksia pidetään olennaisina, niin niihin on nyt puututtu. Ja me olemme sitä mieltä, että traktorit voitaisiin sulkea konedirektiivin sovellusalan ulkopuolelle. Ja kansalliset viranomaiset, täytäntöönpanoviranomaiset, myös valmistajat ja muut vastaavat nyt saavat yhden luukun lähestymistavan, kun puhutaan tyyppihyväksynnästä ja sen täytäntöönpanotoimista. Kiitoksia kovasti. Merci, Monsieur Patino, pour cette présentation. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Tämähän nyt ei tietenkään ollut ihan täysin kattava, mutta meillä on nyt aika kattava kuva asioista. Ehkäpä vielä muutamia yksityiskohtia jäi uupumaan, mutta ottaa mielestäni esittelijämme Antonio Panzeri varmastikin omassa lausunnossaan on hyvin pätevä. Hän on paljon tehnyt työtä tämän asian parissa. Annan hänelle puheenvuoron ja sitten varjoesittelijöille. Sitten ehdotan, että koska Manders on pois, niin muutama hiukan puheenvuoroluetteloa annan ensin EPPlle puheenvuoro sitten vihreille, Serille ja Guelle ja EFDlle. Ja jos Manders tulee paikalle, niin hän saa sitten vielä puheenvuoron. Antoni, ole hyvä. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä työ edistyy oikeastaan vaiheittain ja pääsemme kyllä tätä vielä syventämään tarkemmin. Mutta nykytilanteessa voin sanoa, että on hyvä oikeastaan katsoa tätä koko aloitetta, koska tässä harmonisoidaan sisämarkkinoita ja tässä tapauksessa käsitellään siis näiden ajoneuvojen tyyppi hyväksyntää. Ja tämä on sellainen aihe, jossa Euroopan parlamentin ja koko Euroopan unionin täytyy tehdä töitä, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Meillä on nyt sellainen ehdotus, joka pyrkii uudistamaan ja täydentämään ja yksinkertaistamaan kokonaiskuvaa ja yksin, yhtenäistämään myös oikeudellisia puitteita. Ja mielestäni tämä on hyvä lähestymistapa. Ja sen perusteella, mitä nyt kuulin, uskon, että tässä täytyy nyt hieman saada komissiolta lisää tarkennuksia joistakin asioista, jotta saamme mahdollisimman yhtenäisen lähestymistavan. Tarkennusta tarvitaan esimerkiksi siihen, että monet alakohtaiset direktiivit ja niiden toteuttaminen, mitä tulee kansainvälisiin standardeihin, aiheuttaa kysymyksiä siitä, kuinka niitä käytännössä toteutetaan. Ja siksi pohdon, pohdin sitä, Voiko se tapahtua automaattisesti vai valvooko komissio niiden toteutumista? Alakohtaisesti sitten ja delegoiduissa säädöksissä täytyy ymmärtää, mikä parlamentin rooli on ja kuinka se voi tässä toimia, koska tätä emme vielä toistaiseksi ole ymmärtäneet, emmekä tarkkaan ottaen tiedä, kuinka paljon toiminta ja pelivaraa parlamentilla tässä on. Sitten sisämarkkinoiden toiminta ja soveltamisala. Mielestäni tässä täytyy suojella erityisesti pk-yrityksiä ja taata niiden pääsy kansainvälisille markkinoille. Täytyy välttyä syrjinnältä ja meidän täytyy eri kannustimin pyrkiä siihen, että työllisyys säilyy tai se paranee. Tyyppi hyväksyntä vaikuttaa ympäristökysymyksiin, turvallisuuskysymyksiin, mutta sillä on tärkeä merkitys myös työllisyyden kannalta. Sitten tässä ei mielestäni puhuta tarpeeksi soveltamis alasta ja siitä, mitä tulee tieliikenteen turvallisuuden parantamiseen ja eri toimijoihin tässä. Eli tähän tarvittaisiin hieman tarkennusta. Ja lopuksi haluaisin vielä kysyä, onko tässä eri sidosryhmien välillä tiettyjä ristiriitoja vai onko keskustelu ollut harmonista? Sitten kriittinen asia. Vaikutusten arviointi ei selvennä tarpeeksi kaikkia näkökohtia. Komission tulisi esimerkiksi puhua hieman laajemmin näistä delegoiduista säädöksistä ja esimerkiksi aikataulusta. Onko olemassa jotakin aikataululuonnosta, joka tulisi ottaa huomioon keskusteluissamme? Minä oikeastaan päättäisinkin puheenvuoroni nyt tähän, pohjautuen siis siihen, mitä komissio juuri äsken sanoi. Kiitos. Merci Antonio. Kiitoksia Antonio. Pyydän anteeksi, teen vielä pienen muutoksen, mutta Rouva Suljärvellä varmaan ei ole mitään ongelmia. Varjoesittelijämme ja puheenjohtajamme Malcolmin täytyy lähteä täältä, joten annan hänelle puheenvuoron ennen kuin hän poistuu kokouksesta. Uh, Kiitoksia. Toivottavasti muut varjoesittelijät eivät uh, välitä, jos minä annan, pidän ensin puheenvuoron. Minä olin moottoriajoneuvojen uh, tyyppihyväksynnän mietinnön esittelijänä valiokunnassa aikaisemmin ja siinä samanlaisia päätöksiä hyväksyttiin. Ja tietysti me nyt me ö, alamme nähdä näitä komitologiapäätöksiä valiokunnan työn kautta. Olen yhtä mieltä herra Panserin kanssa siitä, että mielestäni tämä on tehokas tapa ö, toimia tässä, mutta tämä, tämän parlamentti voi vain hyväksyä sen vuoksi, että meillä on nyt nämä valvontaoikeudet asioissa, jotka katetaan komitologialla turvallisuus ja päästöt, julkinen politiikka, nämä on katoettu tässä. Haluaisin tässä kontekstissa ottaa esille moottorihyväksyn, tyyppihyväksyntä asioitakin. Olen pahoillani, että minun täytyy lähteä täältä, mutta minua on pyydetty puhumaan valiokunnan nimissä alueiden komiteassa tässä piakkoin. Tämä tarkoittaa sitä, sanon tämän Evelyn Gebhardtille, en voi olla mukana keskustelussa, tämä ei ollut millään tavalla tarkoituksellista, mutta puhun myöhemmin kanssanne tästä asiasta. Mielestäni oli kuitenkin tärkeää, että valiokunta on läsnä alueiden komiteassa. Siellä on muun muassa herra Barnier paikalla. Sitten muutamista tähän ehdotukseen liittyvistä seikoista. Ensinnäkin haluaisin puhua sisämarkkinoiden toiminnasta. Muutama kommentti tästä aivan oikeinkin komissio tässä on identifioinut äh, asia niin, että tämä on paljon monimutkaisempi asia. Ja tässä monet PK-yritykset valmistavat hyvin erityisiä paikallisia laitteita, trailereita ja muitakin, jotka eivät ole siis kokonaisia moottoriajoneuvoja. Ja kansallinen tyyppi hyväksyntäkin voi olla paikallaan. Toisaalta haluaisin vielä vahvistuksen sille, että laitteet teet, äh, vaikka ei olisikin, olisikaan pakollista tyyppihyväksyntää, niin täytyy olla vastavuoroinen tunnustaminen, koska on monia eritoten traktorien äh, valmistajia ja t vitosia ja äh, trailereiden valmistajia, jotka haluaisivat keskinäisen vastavuoroisen tunnustamisen. Ja he haluaisivat varmistuksen äh, markkinoille pääsystä ilman mitään lisätarkistuksia. Haluaisin vielä kysyä, onko näin todellakin, koska minusta tämä on aivan ehdottoman tähdellistä. Jos näin on, niin sitten jos kollegoille sopii ja jos tämä on oikea tapa toimia, niin me voisimme kenties tästä asiasta muutamia määräyksiä ottaa tänne mukaan. Sitten toinen seikka, joka oli ongelmallinen äh, myös konedirektiivin alueella on tiekoneisto. Tässä on varsin suuria eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä. Ajatellaan traktoreista silloin, kun niitä käytetään julkisilla moottoriteille. Näyttää siltä, että joltakin osalta nämä eroavaisuudet olivat hyvin, erilaisia, hyvin vähäisiä, kun ajatellaan turvallisuuden parantamista. Tässä näiden traktoreiden osalta pitäisi vain yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja parantaa pääsyä markkinoille. Pääsyä markkinoille. Sitten vielä lopuksi myynnin jälkeinen toiminta ja varaosat. Valiokunta teki merkittävän muutoksen komission ehdotukseen auto, autojen osalta. Nimenomaan varaosien markkinoille saattamisessa. Tällä oli suuri merkitys ajoneuvojen turvallisuuskysymyksille. Tämän saman pitäisi päteä myös äh, erilaisten trak- erilaisiin traktoreihin ja muihin laitteisiin. Olen tarkastellut tätä, en ole tarkastellut vielä tätä yksityiskohtaista ehdotusta, mutta halusin vain vielä varmistautua siitä, että komissio on tähän nimenomaiseen asiaan myös tarttunut. En huomannut, että siihen olisi vaikutusarvioinnissa erityisesti viitattu, mutta me olemme huomanneet, että tämä on, olemme huomanneet, että tämä on hyväksi julkiselle politiikalle, turvallisuus- ja ympäristöasioiden näkökulmien huomioon ottamisessa, mutta tämä on hyvä myös markkinoille ja varausaan, varausien valmistelijoille toten, markkinoille pääsyn osalta. Sitten lopuksi vielä teknisten tietojen saaminen saamisoikeus. No tämä on nyt otettu tänne mukaan. Tämä on tällainen ö, siirtymä, jo, jäljelle jäänyt asia moottoriajoneuvo tyyppihyväksyntä direktiivistä. Valiokuntahan käsitteli jo hieman tätä silloin, kun käsittelimme ajoneuvojen päästöjä. Tämä haluttiin linkittää erityisolosuhteisiin ja kilpailu elementteihin, joita tämä valiokuntakin tarkasteli. Monta vuotta nyt traktorit, niin niiden jakelu on ollut täysin eri järjestelmän varassa. Jokainen, joka on pätevä korjaaja, voi saada tietoja, teknisiä tietoja, mutta minä en nähnyt vaikutusarvioinnissa mitään analyysiä mahdollisista vaikutuksista, joita on täällä. Minusta näyttäisi julkisen politiikan näkökulmasta katsottuna, että tässä on aivan selviä kilpailuja, markkinoille pääsykysymyksiä yksityisten korjaajien korjaamoiden osalta. Nämä täytyy asianmukaisesti ottaa huomioon. Minä en ole vaikutusarviossa huomannut, että tätä olisi katettu tässä ei ole tuotu esille, onko tässä nyt julkisen politiikan intressiä mukana niin, että nämä tekniset tiedot olisivat analyysiä varten saatavilla kaikille korjaajille. Tässä on nyt varsin hieno säädetyistä laitteista kysymys. Täällä on turvallisuusvaikutuksia ja kysymys on myös ammatillisista asiakkaista. Tämä ei päde siis motriajoneuvoihin, ajoneuvo, autoihin komissio kenties tässä haluaa pitää statuskosta kiinni. Jokainen, joka, jolla on koulutus ja pätevyys korjaamotoimintaan, niin mitään markkinoille pääsyrajoituksia ei ole tässä, joten nyt tässä on jo mahdollisuus tähän valvontaan jos ymmärrätte nyt, mitä ajan tällä takaa. Ja kenties esittelijä voisi nyt meille pikkumuistion lähettää, miksi tämä nimenomainen asia on otettu mukaan vaikutusten arviointiin. Ja haluaisin kysyä teiltä henkilökohtaista näkemystä, miksi tämä muutos on tehty. Ehkä tämä, oliko tämä nyt asianmukainen siirto CARS-direktiivistä äh, näihin, tähän lainsäädäntöä. Ja herra Pantseri tässä todellakin työstää mielestäni aivan äärimmäisen tärkeää direktiiviä. Merci. Je vais... Kiitoksia. Annan nyt puheenvuoron varjoesittelijälle Rova Katrin Sulierille. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota tästä vaikutusarviotutkimuksesta. Siinä selvennetään meille mahdollisia lainsäädäntövaihtoehtoja oikein hyvällä luettavalla tavalla ja komissio todellakin osoittaa tahtoa saada aikaiseksi yksinkertaistamista. Tätä täytyy todella korostaa. Me kaikki haluamme yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista ja tätä täytyy korostaa. Tässä siirrytään direktiivijärjestelmästä asetusjärjestelmään ja tämä tietysti rajoittaa kuluja. Tämä on tärkeää ja tämä on myös erittäin tärkeä PK-yrityksille tässä vähennetään päällekkäisyyksiä ja pienennetään kuluja niin edelleen. Muutama kysymys nyt tästä aikataulusta. Tässä täytyy kiireellisesti traktorien homologointia viedä eteenpäin. Mutta onko todella näin? 2003-2005 vuodelta meillä on uu, eh, yksi direktiivi ja toinen 2009, joten nämä ovat hyvin äskettäin hyväksyttyjä direktiivejä. Jos nyt ollaan optimisteja, niin voi puhua siitä, että talouskriisi nyt on jo hieman ohi. Jos ollaan pessimistisempiä, niin se on edelleen päällä. Tässä voi tulla taloudellisia kuluja jossa täytyy sopeuttaa toimintaa tiettyihin määräyksiin, tämä ei tule kenties maailman parhaaseen aikaan. 2011-2015 välillä tässä kaikki uudet ajoneuvot niin täytyy tarkistaa kahteen otteeseen. Tässä 2014 astuu voimaan uusi lainsäädäntö puitteisto. Tämä luo tiettyä oikeudellista epävarmuutta, joten kenties komissio voisi meille hieman tätä aikataulutustansa nyt selvittää. Kiitoksia ja komissio varmasti vastaa tähän kysymykseen hyvin pian. Rova Ryyle, te ette halua käyttää puheenvuoroa selvä. Herra Manders ei ole edelleenkään paikalla. Herra Schwab on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaapa hyvä. Frau Vorsitzende, zunächst mal möchte... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin tietenkin onnitella komissiota siitä, että kun tässä nyt on neljä vuotta kuulunut siitä, että Hoigen lupasi, että tämä ehdotus saadaan, niin nyt se on todella saatu ja tämä todella tunnustetaan. Toiseksi haluaisin jatkaa siitä, mitä Malcolm Harbour ja varjoesittelijämme Catherine Tulin aivan oikein totesi. Minulle ei ole vielä aivan selvää, millä perusteella komissio toimii tässä artikla 44 pohjalla henkilöajoneuvojen ottamisesta tiettyyn toiseen kategoriaan. Traktori myynnin tuotot ovat aivan eri tasolla kuin henkilöauto luokissa. Ja sama, siis tässä minua kiinnostaisi se, miten komissio haluaa siirtää nykyisen henkilöajoneuvosäännöksen koskemaan myös traktoriluokkaa. Ehkä tästä hieman lisätietoa. Kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää vielä jäsenten joukosta puheenvuoron ilman, että on varjoesittelijä, mutta haluaa kuitenkin ilmaista kantansa. Ei, hyvä. No. Herra Matino, teille on esitetty useita kysymyksiä. Kenties te voisitte yrittää nyt mahdollisimman moneen kysymykseen vastatakin. Olisimme tästä hyvin iloisia. Olkaapa hyvä. Merci, uh, thank you. Uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää esittelijää ja valiokunnan jäseniä erittäin oikean osuvista kommenteistansa. Olen kirjannut ne ylös ja yritän todellakin vastata nyt näihin kysymyksiin. Jaettu lähestymistapa ja mitä vaikutuksia on näillä viittauksilla kansainvälisiin standardeihin. No, tämä vaatii erityishuomiota, ei pelkästään sen vuoksi, että meillä on nyt kokemuksia muista ajoneuvoista, esimerkiksi henkilöautoista, mutta myös sen takia meidän täytyy tähän kiinnittää huomiota, että meidän täytyy ottaa huomioon tämän sektorin maatalous- ja metsätalouskoneiden ajoneuvojen erityispiirteet. Tässähän kansainväliset tekniset standardit ne ovat kirjavampia henkilöajoneuvojen osalta. Meillä on varsin kattava standardi, standardisointi, mutta näin, tämä ei päde traktoreihin. Niitä varten OECDn koodeja, eurooppalaisia standardeja ja niin edelleen. Tämän vuoksi tilanne on paljon kirjavampi. Kuitenkin olen sitä mieltä, että ensinnäkin, kun meillä on tämä jaetun lähestymistavan ehdotus, jossa täytäntöönpano toimia ja delegoituja määräyksiä, niitä voidaan komitologiassa toteuttaa. Niin tämä antaa kyllä riittävän ja asianmukaisen välinen, välineen valvoa näitä määräyksiä, joita komissio edistää tässä. Myös mitä tulee kansainväliseen tasoon, niin minä viittaan tässä erityisesti UNCRn UNEeseen, niin Euroopan komission pitäisi saada jäsenvaltiolta mandaatti tässä. Ja tehän tiedätte, että tämä prosessi sen lisäksi, että komitologian kautta harjoitetaan tätä valvontaa, niin tämä prosessikin varmistaa sen, että meillä on asianmukaiset turvalausekkeet ja asianmukainen valvonta ennen kuin annetaan vastaavuus kansainväliselle standardeille. Mitä tulee viittauksiin olemassa oleviin standardeihin, no tämä on yhä tässä haasteena. Ottaisin tässä jälleen esimerkin. Ja esimerkkinä oli siis se, että sektori on kärsinyt päällekkäisyyksistä lainsäädännön osalta. Jälleen tässä kenties parhaana esimerkkinä voisi toimia tilanne ähm, konedirektiivin kautta. Herra Schwab varmastikin muistaa ottaa tämän kannan. Toimielimet, eikä pelkästään komissio, ryhtyivät äh, rationalisoimaan tätä ja tämä on vihdoinkin nyt tulosta tästä työstä, joka saatiin ei pelkästään tämän äh, asiakirjakokonaisuuden vuoksi, vaan sen vuoksi, että vihdoinkin on saatu tiettyjä eurooppalaisia standardeja saatettua loppuun Viimeisin niistä joskus tuossa kahdeksan kuukautta sitten, joten jos viitataan näihin standardeihin, niin silloinhan me vain valitsemme tässä nyt parhaat käytettävissä olevat tekniset viittaukset, jotka mahdollistavat sen, että voimme vastata lainsäädännöllisten vaatimusten kunnianhimoon. No, loppu päätelmänä tästä asiasta voin sanoa, että on erityisen tärkeää huolellisesti tarkastella lainsäädännön antamia viitteitä. Tämä tulee varmasti olemaan haasteena täytäntöönpanon lainsäädännössä enemmän tällä sektorilla kuin esimerkiksi henkilöstö, henkilöajoneuvojen tai moottoripyörien osalta, mutta meidän täytyy parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää näitä käytettävissä olevia erilaisia standardeja. Mitä tulee sitten kokonaistaa, kokonaisuudessaan tähän taakkaan, niin tätähän Rova Suljekin Ja eritoten puhun tässä pekoyrityksille tulevasta taakasta, niin me olemme seuranneet tässä vahvasti tätä vaikutusarviointia, jossa on tuotu esille se, että tietyille tuottekategorioille ole olemassa tällainen ö, tilanne. Mainitsimme tiettyjä laitteita, mutta tiettyjä myöskin traktoreita, niin laitteita, joita pk-yritykset valmistavat paikallisille markkinoille. Tässä täytyy miettiä missä määrin EU-tyyppihyväksyntä toisi lisäarvoa. Tietyssä määrinhän tämä tietysti tulee tuomaan kustannuksia, niin kuin vaikutusarviointi toikin esille. Nämä kustannukset ovat korkeammat kuin mitä näillä yrityksillä tällä hetkellä olisi. Ja silloin me mahdollistamme ainakin tällaisen vaihtoehtoisen vapaaehtoisen lähestymistavan, eli valmistaja voi valita joko EU-tyyppihyväksynnän tai kansallisen tyyppihyväksynnän. Ja haluaisin muistuttaa, että tietyissä tapauksissa me emme puhu pelkästään kansallisista tyyppihyväksynnistä. Näitä voi olla erilaisia. Ja sitten herra Harberin esiin tuoma seikka. Vast- vastavuoroista tunnustamisesta. No tässä meillä on tämä ikuisen, ikuinen haaste, joka meillä on myös muiden, muiden sektorien tuotteiden osalta. Ajatellaan nyt vaikka henkilöajoneuvoja tai moottoripyöriä. Todellakin kansallisten tyyppihyväksyntien vastavuoroinen tunnustaminen on suuri haaste. Se on haaste, koska tyyppihyväksyntävaatimukset ovat erilaisia. Horisontaaliset sopimuksen määräykset ja ilmoitusvelvollisuus, nämä voivat antaa oman panoksensa tälle, mutta minä en tänä päivänä ole siinä asemassa, että voisin vahvistaa sen, että kansallinen tyyppihyväksyntä voitaisiin vastavuoroisesti hyväksyä sitten toisessa jäsenvaltiossa. Ei pelkästään sen vuoksi, että joissakin tapauksissa ei ole ollenkaan tyyppihyväksyntä, tämä nyt ei ole avainongelmana tässä, vaan myös sen vuoksi, että nämä vaatimukset voivat poiketa toisistaan. Ehdotuksessamme on valittu se lähestymistapa, että tässä todella huolellisesti kohdennetaan toimia. Tietysti täällä tuli tämä kuluargumentti esille – eritoten lisäkulut pk-yrityksille. Jos me haluamme hyvin laajapohjaisesti levittää tätä vastavuoroisen hyväksynnän tuomaa etua, niin silloin EU-tyyppihyväksyntä olisi lähestymistapana aivan loistava. Mutta kuten sanoin, tiettyjen erityisten luokkien tai alaluokkien tapauksessa tämä ei ole mikään ihanteellinen ratkaisu ja tämän vuoksi mekin olemme vahvistaneet tai olemme ehdottaneet tätä vapaaehtoista tyyppihyväksyntää, jonka valmistaja voi tehdä. Jos nyt sallitte, niin kommentoisin vielä tässä vastauksena varsin hyvin huomioihin kokonaiskuluista ja pk-yritysten roolista hyvin yleisellä tasolla sanoisin, että juuri tämän vuoksi, ja tästä tulee vielä iltapäivällä entistä selvempää, kun käsittelemme moottoripyöräehdotusta, me Tällä traktoriehdotuksella olemme rajoittaneet muutokset verrattuna nykylainsäädäntöön. Muutokset teknisten vaatimusten osalta olemme rajoittaneet ne aivan minimiinsä. Nimenomaan sen vuoksi, että olemme ensinnäkin tietoisia siitä, että nykyiset tekniset vaatimukset tietyissä aspekteissaan ne tarvitsevat ehdottomasti päivitystä, mutta koska yleisesti ottaen näitä pidetään asianmukaisina ja sellaisina, että niiden kustannukset eivät ole liian korkeat niille, jotka joutuvat näistä kustannuksista vastaamaan, eli kuluttajat, asiakkaat ja niin edelleen, niin tämä ajatus on juuri sen pohjana, että komissio haluaa minimoida nämä muutokset verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön teknisistä vaatimuksista. Päivitystä tarvitaan ja päivityksiä on tulossa. Niitä ollaan juuri suunnittelemassa. Eritoten haluaisin kiinnittää tässä erityishuomiota tieturvallisuuteen. Tätä on nyt valmisteltu, jos oikein muistan, kymmenisen vuotta. Tämä oli hyvin lähellä loppuun saattamistansa komissiossa työryhmätasolla. Ja jotta voitaisiin antaa prioriteettiasema nyt tälle ehdotukselle ja muille ehdotuksille, joita sektoria varten äskettäin on hyväksytty. Me olemme tällä erää jättäneet tämän, tämän teknisten vaatimusten ja kulujen kysymyksen hieman syrjään, vaikka tarkoituksena saattaa se loppuun mahdollisimman pian, ja se tuodaan osaksi tämän lainsäädännön täytäntöönpano toimia. Tiedämme, että jäsenvaltioiden keskuudessa on paljon huolia eritoten nopeiden traktorien os, jarrulaitteiston osalta, niin me yritämme viedä tätä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Meidän pitää pitää muolessa, mielessämme myös tämän tyyppisen lainsäädännön ö, vaikutusala. Meillä on edelleen erilaisia sääntöjä. Valitan tässä tieliikenteen osalta. No, etuna tässä on se, että meillä on kansalliset viitekehykset tässä, kun kansalliset viranomaiset haluavat päivittää ja modernisoida tieliikennesäännöstöänsä. He voivat viitata tällaisen lainsäädäntöön myöskin, mutta jos täällä nyt kysyttiin, että aiommeko me vaikuttaa merkittävästi tieliikennesääntöihin jäsenvaltioissa tällaisten tuotteiden ajoneuvojen osalta, niin vilpittömästi sanoisin tässä nyt, että emme suoraan, mutta kylläkin epäsuorasti asettamalla yhteisiä viitte, viitteitä, joita kansalliset tieliikenneviranomaiset voivat lainsäädäntöä laatiessaan hyödyntää. Toisaalta harmonisoimme maatalous- ja metsätalouskoneiden koneita, niiden vaatimuksia sitten koneiden osalta, joita käytetään tieliikenteessä. Ennen tässä oli eri lainsäädäntöjen kirjoa, mukaan lukien konedirektiivi, jossa myöskin käsiteltiin tieturvallisuusvaatimuksia, mutta nyt me annamme oman pannuksemme kokonaisjärkiperäistämiselle, koska me aivan mukavalla tavalla tässä nyt voimme jättää syrjään ne tuotteet, joista tänään keskustelemme, niin ne jätetään tästä konedirektiivistä pois. Kaksi muuta asiaa, jotka vielä kirjasin ylös. Ja ihan viimeiseksi puhun sitten aikataulusta. Kaksi erityiskysymystä. Eli markkinoille saattaminen varaosien osalta ja määräykset korjauksista ja tekniset tiedot niiden saatavuus. Mitä varaosin tulee? Haluaisin tässä nyt korostaa, että tämä ehdotus, niin kuin muidenkin aspektiensa osalta vahvasti, seuraa 2007-46 asetusta. Tässä on kysymys henkilöajoneuvojen mm, tyyppihyväksynnästä, joten meillä on riittävästi var- varmuutta siitä, että varaosien osalta me kyllä teemme hyvin vahvalla olevia ehdotuksia. Sitten korjaamot ja tekniset tiedot, huoltotiedot. No kyllä, määräyksiä sinällään, niihin ei puutettu, niihin ei puututtu tässä vaikutusarvioinnissa. Vaikutusarvio aivan samoin kuin suuressa osassa tätä ehdotustakin suuri osa tästä ehdotuksestakin laadittiin vuonna 2009, 2008, 2009 ennen kuin tästä voitiin käydä, e, käytiin, käydä keskustelua, mutta olemme hyödyntäneet tätä keskustelua myös puuttuaksemme lainsäädäntökeskustelussa johdonmukaisesti tähän johdonmukaisesti, mutta täysin tietoisina niistä eroista, joita tässä on. Traktorit eivät ole henkilöajoneuvoja, eivätkä moottoriajoneuvoja. Tämä nyt on aivan ilmi selvää, joten yhtäältä me yritämme nyt tässä korjaus- ja huoltotietojen määräysten osalta saavuttaa. Me haluamme asianmukaisen tasapainon. Yhtäältä tarvitsemme johdonmukaisuutta ristikkäistyyppi hyväksynnässä ajatellaan nyt henkilöstö, henkilöajoneuvoja, moottoripyöriä, busseja ja myös traktoreita. Ja sitten toisaalta täytyy löytää tasapaino tämän sektorin erityispiirteiden vuoksi. Ja koska me olemme tietoisia näistä erityispiirteistä ennen kuin otin nämä määräykset tähän ehdotukseen mukaan, <clears throat> olemme järjestäneet kuulemis, kuulemisen sidosryhmien kanssa ja sisäisesti meillä oli myös kuuleminen muiden komission pääosastojen kanssa, tässä tapauksessa erityisesti kilpailupääosaston kanssa. Ja sidosryhmien osalta voin muistaa ja hyvin mielelläni toimitan teille, jos asianmukaisesti mä nyt kirjasin ylös tänne. Herra Harbour, te pyysitte tai ehdotitte, että me toimittaisimme teille erityismuistion tästä asiasta traktorien osalta ja olemme kyllä valmiita tämän tekemäänkin. Tämän vuoksi myös tulemme selventämään sitä, millä tavalla tämä kuuleminen on järjestetty ennen kuin tämä ehdotus sitten laadittiin. Tästä monimutkaista aiheesta haluaisin vielä mainita sen verran, että todellakin traktorien jakelu ja korjaaminen ei ole sama kuin henkilöajoneuvojen. Puhumme vielä monimutkaisemmista tuotteista ja koska ne ovat niin monimutkaisia, niin yhä enemmän tässä on sähkölaitteita – joilla on tähdellinen rooli. Ja me puhumme sellaista alasta, jolla on paljon vähemmän korjaajia ja jotka, korjaajilla on paljon ö, kohdennetumpi ammattitaito näissä asioissa kuin henkilöajoneuvojen osalta. Yhtäältä tässä on eksklusiivisia korjaamoja, yksinoikeudella toimivia korjaamoja ja sitten on myös erityiskorjaamoja – jotka toteuttavat monen merk, monien traktorimerkkien korjauksia. Me haluamme tässä nyt vain varmistaa sen, että nämä korjaamot voivat saada rajalliset, mutta tähdelliset tiedot, joita tarvitaan, niin että korjaamot voivat ihanteellisella tavalla toteuttaa näiden monimutkaisten härveleiden korjaustyön. Ja oikein mielellämme me vielä lisää tietoja toimitamme erityismuistion kautta tästä asiasta. Ja lyhykäisesti tulen myös tuossa muistiossa kertomaan näistä kuulemisista, koska yksittäisesti vaikutusarviossa ei tähän puututtu. Sitten aikataulu, hyvä puheenjohtaja. Aikataulun osalta. Komission ehdotus on seurannut tässä nyt kahta ajattelun pääjohtotähteä. Ja varmastikin tässä vaikutusarviossakin on jo tuotu tämä esille. Tässä täytyy olla riittävästi sopeutumisaikaa eri toimijoille. Se, mitä aivan toisen puheenvuoroni alussa totesin tuossa, me emme tässä kohdenna mitään valtaisia muutoksia teknisiin määräyksiin. Ja arvioitu aikataulu varmastikin riittää tässä. Olemme tarkastelleet tätä myös mm, päästö lainsäädännön osalta. Ja me olemme sitä mieltä, että jos tarkastellaan laajalti katsottuna nyt traktoreita ja muita ehdotuksia, joita komissio on tämän sektorin osalta tehnyt, viittaan tässä päästöjen, päästöjen joustavuuteen ja sitten tulevaan ehdotukseen, josta varmastikin jo tiedätte ja jota odottelette, jossa puututaan näihin pikkutraktoreihin, niin uskon, että tämä aikataulu on ihan johdonmukainen ajatellen tyyppihyväksyntien päivitystä, jota tarvitaan EU-laajuisesti. Uskon, että mitä tulee näihin delegoituihin ö, säädöksiin ja komitologiaan, me olemme aivan oikealla tiellä tässä nyt aikataulun osalta. Meidän täytyy lisätä täytäntöönpanotoimia. Meillä täytyy olla paikallaan täytäntöönpanotoimien ja delegoitujen toimien blokit paikallaan. Ja tämä on tämä normaali haaste, joka komissiolla on, mutta myös muillakin toimielimillä. Eli järkevässä aikataulussa täytyy saattaa loppuun täytäntöönpano toimet, määräykset. Traktorien osalta tätä nyt helpottaa, ja pahoittelen puheenjohtaja, että jälleen tämän toistan, mutta tätä helpottaa nyt traktorien osalta se, että tärkein poikkeus tässä, jarrut siis, emme tähän puutu mitenkään laajalti näihin teknisiin määräyksiin ja me voimme pitkälti hyödyntää niitä kokemuksia, joita meillä on ollut tästä jaetusta lähestymistavasta muiden, muun tyyppisen lainsäädännön osalta, eritoten mitä tulee hallinnollisiin määräyksiin. Tämän vuoksi luotamme siihen, että aikataulu, jota on ehdotettu, on asianmukainen ja aivan suhteellinen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Merci, Monsieur Matino, pour toutes ces précisions. Kiitoksia näistä kaikista tarkennuksista. Tämä oli erittäin monimutkainen ja tekninen asiakokonaisuus, mutta se on äärimmäisen tärkeää kansalaistemme turvallisuuden kannalta. Kiitän teitä. Annan puheenvuoron Toon Mandersille, Mandersille, joka tässä juuri tuli. Hän on varjoesittelijä. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia, että ehdotitte asetusta pikemminkin kuin useita direktiivejä. On sääli, että Andreas on jo lähtenyt. Ai, siellähän hän onkin. Niin tällä aluealallahan asetus on asianmukainen väline monilla muillakin. Turvallisuudesta kysymys. Normaalistihan <clears throat> maatalous- ja metsäajoneuvot ovat sellaisia, että niitä käytetään maaseudulla pienillä teillä. Nyt näen tästä, että ne ovat joskus ylikokoisia ja koska halutaan nopeuttaa ää, niiden toimintaa, ovat myös nopeita, mutta haluaisin kysyä, onko komissiossa tehty tai teetetty tutkimus ajokortteihin liittyen. Minä itse asun maaseudulla. Ää, ajajat ovat hyvinkin iäkkäitä, ajavat hyvin suuria ajokkeja, suurempia kuin bussit. Mutta kuitenkaan maatalous- ja metsäajoneuvojen ajamiseksi ei tarvita minkäänlaista ajokorttia. <clears throat> olisi hyvä, <clears throat> jos meillä olisi eurooppalainen ajoneuvo, joka antaisi luvan käyttää tällaisia suuria ylikokoisia ajoneuvoja pienillä teillä jos puhutaan turvallisuudesta, äh, valoista, jarruista, kaikki on kiinni lopulta ajajasta, koska jos ajaja ei osaa ajaa, niin halusin tietää, että onko tehty tai aiotaanko tehdä tutkimus siitä, miten eri jäsenvaltioissa, mikä on äh, ajokorttikäytäntö, mitkä ovat minimi- ja maksimi-iät <clears throat> tällaisten ylikokoisten ajoneuvojen ajamiseksi ja olisiko mahdollista ottaa käyttöön eurooppalaista ajokorttia maatalous- ja metsäajoneuvoja varten? Voilà qui lance un débat qui va faire... Euh, no niin. <laughs> Je vais laisser la... Niin, anna nyt puheenvuoron sitten Antoniolle, niin että hän voi tehdä johtopäätöksiä. Sì, si, questo è un, è un problema che dovrà essere affrontato. No, tämä on ongelma, johon täytyy puuttua, koska koko tämä kysymyshän, joka liittyy turvallisuuteen, maatalous- ja metsäajoneuvojen turvallisuuteen liittyy siihen, että näitä ajokkeja ei käytetä ainoastaan metsissä ja maaseudulla, vaan myös ihan asfaltiteillä. Nyt <clears throat> voimmekin varmasti alkaa tehdä yhteistyötä niin, että voimme omaksua niin konsensushenkisen lähestymistavan kuin mahdollista. Mitä tulee eurooppalaiseen tyyppihyväksyntään verrattuna kansalliseen tyyppihyväksyntään, niin tokihan on hyvä asia edistää pk-yrityksiä, mutta meidän ei pitäisi aiheuttaa ristiriitaisuuksia sen välillä, mitä EU-tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla tapahtuu. Olisi hyvä, jos voisimme myös varaosakysymyksistä puhua, niitä käsitellä. <clears throat> Tämä oli yksi niistä asioista, joita täytyy vielä yksityiskohtaisemmin pohtia. Ihan moottoriajoneuvoistakin, kun puhutaan. Minusta näyttää siltä, että meillä on kyllä pelivaraa saada aikaan hyvä yhteistyö ja kiitän komissiota avoimuudesta. Kiitoksia Antonio. Seuraavaksi Kerron teille aikataulusta, joka nyt on tässä ollut suunnitteilla. Siis tämä on ihan tila, alustava aikataulu vasta. Haluatteko te kuulla alustavasta aikataulusta? No ei sitten. No, sitten mennään ihan toisenlaiseen aiheeseen, mutta sekin on tärkeä toki. Olemme jo vuosia tehneet työtä tämän asian parissa. me nimittäin nyt palveludirektiiviin. Ja annan puheenvuoron esittelijälle Evelyn Gebhardille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös näistä ystävällisistä sanoista. Palveludirektiivi varmasti vielä tulevina vuosina aiheuttaa meille työtä useankin otteeseen, koska se on yksi hyvin tärkeitä lainsäädäntöpaketeja ja valiokunnassa päätimme, että kun on kyseessä erityisen tärkeä lainsäädäntö, niin emme pelkästään keskity lain säätämiseen, vaan myös toimeenpanoon ja siihen, että seurataan vaikutuksia ja katsotaan, mitä lainsäädäntö on tuonut muassaan ja kuinka asioita voidaan työstää edelleen. Ja olemme antaneet joitakin lausumia komissiolle tästä lainsäädäntöpaketista ja olemme tässä tuoneet esiin huomiotamme siitä, mitä, mikä toimii hyvin, missä on vielä parantamisen varaa. Mielestäni tähän mietintöön ei saanut liittää liikaa toivoa koska jäsenvaltiot ovat osittain saattaneet palveludirektiivin hyvin hitaasti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja nyt ei vielä voida oikeastaan sanoa, miten se on vaikuttanut. Minun, minua, minulta on usein kysytty, kuinka monta työpaikkaa tällä on nyt saatu luoduksi. No, herra Schwabin täytyy tässä nyt kiirehtiä puhelimeen siellä. Kuuluu lapsen itkua. Niin, anteeksi, anteeksi. Hän on selvästi äänittänyt tässä oman lapsensa ääntä. Onpa sympaattista. <laughs> Niin, minulta siis on usein kysytty, kuinka monta työpaikkaa tämän direktiivin täytäntöönpanon avulla on saatu luotua. Tähän en voi vielä vastata, koska tietoa tästä yksinkertaisesti ei vielä ole. Olen tarkastellut erityisesti täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, en niinkään se vaikutuksia, joita tällä lainsäädännöllä on ollut Tätä voidaan tarkastella ehkä vasta hieman myöhemmin komission kertomuksen ilmestyttyä keväällä. Olen keskittynyt tässä oikeastaan erityisesti neljään eri asiaan. Ja kiittäisin jo tässä vaiheessa varjoesittelijöitäni, jotka ovat jo antaneet minulle omat huomionsa ja yritin ne myös saada saman tien mukaan tähän mietintöön osoittaakseni, että tässä ei ole kyse siitä, että tartutaan jälleen kerran vanhaan poliittiseen keskusteluun, vaan tässä todella käsitellään palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Yksi asia, josta keskustelimme, koskee direktiivin arviointia tässä on tarkoitus katsoa sitä, kuinka jäsenvaltiot ovat todella valvoneet käytännössä tilannetta. Tähän liittyy monta kohtaa. Palveludirektiivissähän teimme selväksi sen, että ne jäsenvaltiot, joissa tietyt palvelut tarjotaan, niin silloin tämän maan lainsäädäntöä täytyy hyvin tarkkaan noudata, mutta samalla täytyy myös katsoa, edistävätkö nämä säännöt esimerkiksi tuoteturvallisuutta vai luovatko ne pikemminkin protektionistisia toimenpiteitä, joista tietenkin täytyisi päästä eroon. Ja toinen keskustelu, jota käytiin myös Weisgerberin mietinnön kohdalla, jäsenvaltiot sanovat lähtevänsä vastavuoroiseen arviointiin, näin nähdään, kuinka tämä toimii. Nykykeskustelussa siis poliittisesti tilanne on aivan päälaillaan, koska tuolloin aikanaan kun tästä keskusteltiin, niin sanottiin, että tällainen arviointi on hyvin byrokraattista, raskas, soutuista. Ja tässä ehdotettiin ja parlamentti minunkin ehdotuksestani niin jätti osan tästä tekstistä pois. Ministerit kuitenkin ottivat sen takaisin. Ja olen tähän hyvin tyytyväinen, koska olen oikeastaan muuttanut tässä mielipidettäni. Ja herra Schwab tässä nyökyttelee, koska hänkin on muuttanut omaa näkemystään tästä asiasta. Eli ehkä tällaisilla korrelaatiotaulukoilla todella voidaan katsoa, mitä on käytännössä tehty, ja tämä on avoimuuden kannalta tärkeä asia. Tärkeä tässä yhteydessä, enkä tässä nyt lähde luettelemaan, kaik, lähde luettelemaan kaikkia yksittäisiä kohtia, mutta asia, josta jatkuvasti keskustellaan valiokunnassa, on, että ammattipätevyyksien vastavuoroinen tunnustaminen on hyvin hankalaa. Tähän aiomme puuttua piakkoin. Ja tämä on asia, joka tietenkin estää palveluiden vapaata tarjottavuutta ja liikkuvuutta Euroopassa. Komissio on sitä mieltä, että meidän täytyisi siis keskustella tällaisista ammatillisista korteista ja niin edelleen. Tämä ei niinkään kuitenkaan so- kuulu tähän palveludirektiiviin suoranaisesti, mutta se voi kuitenkin vaikuttaa tähän, joten tätäkin meidän täytyy tarkastella. Koko arviointiprosessi tapahtuu jäsenvaltiossa hyvin eri lähtökohdista. Joskus tämä on ollut pelkästään hallinnollinen toimi. Joissakin jäsenvaltioissa se on muotoiltu varsin poliittisesti. Se on mielestäni oikea lähestymistapa, koska tässä on hyvin painavaa poliittista sanomaa. Ja tasan pohdittu ja katsottu, onko sidosryhmät todella otettu mukaan toimintaan, eli sekä yritys että kuluttajansuojajärjestöt ja työntekijöiden järjestöt. Ja valitettavasti minun täytyy todeta, että parantamisen varaa on todella siinä, miten direktiiviä on täytäntöönpantu jäsenvaltioissa. Sitten toinen asia ovat nämä keskitetyt asiointipisteet. Tämä on mielestäni kaikkein tärkein osa palveludirektiiviä. Se on tärkein siksi, että se todella tarjoaa sen avun palveluntarjoajille, jotka sitä tarvitsevat, niin että ne pystyvät liikkumaan markkinoilla siitä huolimatta, että meillä on erilaisia sääntöjä. Ja sitten minun on todettava, että vaikka onkin pari jäsenvaltiota, jotka ovat tehneet äärimmäisen hyviä ehdotuksia keskitetyistä asiointipisteistä, niin että tietoa annetaan hyvin laaja-alaisesti ja samanaikaisesti annetaan konkreettista apua lupamenettelyiden ja tällaisten muiden välttämättömien asioiden osalta. Niin toimittaisiin internetinkin kautta hyvin voimakkaasti. Niin on kuitenkin toisia jäsenvaltioita, jotka ovat olleet varsin pidättyväisiä tässä suhteessa – Eli ne ovat lähinnä tiedottavia tahoja. Ja sitten on monia jäsenvaltioita, joissa palveluntarjoajien ei ole helppoa edelleenkään löytää sitä tahoa, joka tarjoaisi heille tarvittavaa tietoa. Ja ehkä tähän meidän tarvitsee vielä keskittyä ja tehdä tästä ehdotuksia. Sitten tärkeää on se, millä kielillä tietoa tarjotaan. Ja tässä olenkin kiitollinen äh, herra Lokegardille ja Hans Likille heidän panoksestaan. Meidän täytyy taata se, että palvelua tarjotaan maan virallisella kielellä, mutta tärkeää on tarjota tietoa myös muilla kielillä, esimerkiksi naapurivaltioiden kielillä. Itäisessä Saksassa ehkä puolaksi ja läntisessä Saksassa joko ranskaksi tai etelässä ehkä italiaksi. Yhteinen kieli voisi tietenkin olla myös englanti. Ja tämä olisi järkevää tässä asiassa. Jos suomalainen palveluntarjoaja työskentelee Kreikassa, niin silloin ehkä olisi fiksua tarjota muutakin kieltä käyttöön kuin pelkkää kreikkaa. Eli tämä on tärkeä seikka tässä. Samoin tässä yhteydessä olen todella pahoillani siitä, että tuolloin tekemäni ehdotus siitä, että meillä olisi tällainen koordinointipiste, joka koskisi keskitettyjä asiointipisteitä. Se ei saanut tuolloin tukea Euroopan parlamentissa, eikä komissiokaan pitänyt sitä myönteisenä asiana, mutta olisi ollut hyvä, että meillä olisi jokin tämänkaltainen asia. Ehkä komissio nyt laatimassaan kertomuksessa voi ilmaista sen, mitä välineitä meillä voisi olla käytettävissämme niin, että kansallisten tahojen on helpompi löytää tietoa siitä, kenen puoleen palveluntarjoajan tulisi kääntyä silloin, kun hän haluaa toimia muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan. Sitten hallinnollinen yhteistyö. Sekin on tietenkin tässä yhteydessä hyvin merkittävä asia, koska silloin kun palvelun tarjoaja joutuu käsittelemään esimerkiksi turvallisuus- ja työturvallisuuskysymyksiä, tarvitaan tiettyjä lupia, lupamenettelyjä, niin tällaisessa tapauksessa on tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät entistä tiiviimpää ja pikaisempaa yhteistyötä. Ja sitten tämä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä, sekin on hyvin merkittävä. Ja on tärkeää, että ihmisiä koulutetaan käyttämään oikealla tavalla näitä välineitä – niin, että juuri palvelun tarjoajatkin pystyvät niitä todella käyttämään. Sitten neljäs ja viimeinen asia, johon puutun tässä mietinnössä, niin koskee soveltamisalaa. Monissa jäsenvaltioissa on keskusteltu asiasta hyvin erisuuntaisesti, mitä tulee soveltamisalaan. Tuon nyt ehkä pari esimerkkiä esille. Ja esimerkiksi siis Ranskassa keskustellaan siitä, miten tietyt sosiaalipalvelut voidaan jättää tämän direktiivin ulkopuolelle. Eli tietynluontoiset palvelut voidaan jättää tämän ulkopuolelle, mutta nyt keskustellaan siitä, voiko Ranska itse päättää sitten, minkälaisista palvelusta tässä on kyse. Ja Puolassa taas pohditaan sitä, että voisiko Puola ottaa lisää palveluita palveludirektiivin soveltamisalaan. Eli tämähän on direktiivi, joka tuo tiettyjä vähimmäisvaatimuksia muassaan, eikä ole mitenkään kiellettyä, että jäsenvaltio ottaisi tähän mukaan myös muita palveluita. Jokainen voi tästä ehkä itse päättää. En usko, että se on mitenkään ongelmallista. Ehkä täällä nyt joku sanoo, että heidän huomionsa eivät näy vielä tekstissä. No, tämä on aivan oikein, koska minun täytyy hieman rajoittaa tekstin määrää. Mutta puutun näihin asioihin vielä tarkistuksissa. Ja on yksi asia, josta en tässä puhu, mutta tiedän viimeisen varjo esittelijöiden kokouksen perusteella, että se on hyvin tärkeä asia. Ja siitä haluaisinkin vielä kysyä teiltä, haluatteko sen tähän tekstiin mukaan vai ette. Itse ottaisin sen mielelläni tähän mukaan, mutta haluaisin olla varma siitä, että olemme tässä samoilla linjoilla palveludirektiivin ulkopuolelle jäävät monet vero, oikeudelliset eh, ja finanssioikeudelliset palvelut. On sanottu, että tämä on liian vaikea asia otettavaksi mukaan tähän asiaan. Keskustelusta kuitenkin sekä varjoesittelijöiden että muiden yksittäisten henkilöiden, jotka työskentelevät keskitetyissä asiointipisteissä, he ovat sanoneet, että on ongelma, että arvonlisäverosta, verotusoikeudesta, sosiaaliturvasta ja tällaisista asioista ei saa tietoa, etteivät ne sisälly tähän. Ja todella monet ihmiset, eivät ainoastaan varjoesittelijät, ovat ottaneet tämän asian esiin. Siis sellaiset henkilöt, jotka todella käsittelevät näitä kysymyksiä. Ja mielestäni tämä onkin mielenkiintoinen kysymys ja haluaisin sen ottaakin tähän mukaan. Ehkä siinä mielessä, että pyytäisimme komissiota tarkastelemaan sitä, miten näitä asioita ja kysymyksiä voitaisiin käsitellä. Jos palveluntarjoaja toimii, hän ottaa selville kaikki säännöt, mutta hän ei aina kuitenkaan tiedä työntekijäoikeuksista, sosiaalioikeuksista, verotuskysymyksistä ja muista tämänkaltaisista asioista, joita hänen tulee kunnioittaa ja noudattaa. Ja hänen tulee tuntea ne myös siksi, ei synny esimerkiksi kaksinkertaista verotusta. Niin tämä on todellinen puute palveludirektiivissä. Aikaisemmin tähän suhtauduttiin siis hyvin pidättyväisesti ja koska kiistakohtia oli niin paljon, emme halunneet puuttua myös tähän kysymykseen. Ja nyt lopuksi sanoisin vielä tässä kokonaiskeskustelussa täytyy ylipäätään keskustella siitä, miten verotuskysymyksiä käsitellään EU:ssa. No, tätä täytyy tietysti, täytyy tietysti keskustella. En nyt lähde tähän keskusteluun, mutta voimme innolla odottaa monenlaisia keskusteluita. Ja nyt annankin sitten puheenvuoron varjoesittelijöille. Merci Evelyne, oui je crois que tu as posé... Euh, niin, Ihan loppuun kyllä esitit perustavaa laatua olevan kysymyksen. Ehkäpä komissio pyrkiikin vastaamaan. Me olemme aloittaneet tämän keskustelun jo monia vuosia sitten, mutta varmasti nyt kriisin myötä ja muiden kehitysten myötä voisimme hiukan nopeuttaa tätä keskustelua. Mielialathan ovat muuttuneet kriisin myötä. Ensin annan puheenvuoron edustaja Anslikille EPPstä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää. Tämä oli erittäin johdonmukainen ja hyvä mie- mietintö ja se puuttuu kaikkein tärkeimpiin seikkoihin, jotka liittyvät palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Yksi kriittinen kommentti vain. Tämä liittyy kohtaan 18. Mehän puhuimme tästä asiasta, kun me tapasimme varjoesittelijöiden ja esittelijän kesken. Tehän tiedätte, että muutamissa jäsenvaltioissa on ollut ongelmia. Ne liittyvät nimenomaan poikkeuksiin, erityisesti kun puhutaan terveydenhuoltopalveluista ja sosiaalipalveluista. Mitä nyt tämän sanoisin? No, minä en ole löytänyt mitään mitään vahvistusta tälle nimenomaiselle väitteelle Olen keskustellut komission osastojen kanssa, olen käynyt läpi sen briefaustutkimuksen, joka meille on annettu. Tämä lausunto tai väite häiritsee minua ja se juontuu siihen keskusteluun, jota on käyty eurooppalaisella foorumilla – Tämä keskustelu tulee vielä takaisin tähänkin valiokuntaan siinä vaiheessa, kun keskustelemme yleishyödyllisten palveluiden asemasta. Muuten minulla ei ole mitään kritisoitavaa tähän esitykseen. Aivan kuten jo aiemmin sanoin, niin Edustaja Gebhardt on tehnyt äärimmäisen hyvää työtä. Ja haluaisin ehkä kuitenkin laajentaa tätä mietintöä neljällä, neljän kohdan osalta. Briefausasiakirjassa olin hiukan huolissani, kun luin lupamenettelyjärjestelmistä. Tietyissä tapauksissa näitä ei ollut rajattu ollenkaan. Kohdassa viisi esittelijä muistuttaa meitä siitä, että jäsenvaltiot voivat edelleen pitää voimassa omia lupajärjestelmiään ja omia vaatimuksiaan. No en minä tätä kyseenalaista. Mutta minun kysymykseni olisi seuraava. Siinä vaiheessa, kun lupajärjestelmiä on uudistettu, niin onko se johtanut aidosti niiden järjestelmien poistamiseen, jotka ovat luonteeltaan syrjiviä tai jotka eivät ole oikeasuhtaisia? Tämä huolestuttaa ja häiritsee minua ja haluaisin keskustella tästä asiasta teidän kanssanne. Sitten tämä yksi yhteinen äm, yhteyspiste. Olen yhtä mieltä siitä, että vielä enemmänkin voisimme korostaa sitä, että nämä yhtenäiset yhteyspisteet, niitä tulisi kehittää jatkuvasti jäsenvaltioissa. Ei niin, että ne vain luodaan ja sitten annetaan niiden olla. Niitä tulisi kehittää. Ja niiden tulisi kehittyä sellaisiksi keskuksiksi, joita tekin juuri kuvailitte. Niiden tulisi olla käyttäjäystävällisiä ja hyviä käyttää. Yhteistyö on äärimmäisen tärkeää. Jos hallinnollista yhteistyötä ei ole, niin silloin tämä direktiivikään ei voi toimia. Mielestäni tätä direktiiviä ei tulisi soveltaa ainoastaan Ähm, kansallisissa hallinnoissa ja komissiossa. Kyllä tätä yhteistyötä tulisi ulottaa ihan paikallis- ja kuntatasollekin. Ja jos tässä onnistutaan, niin silloin koko prosessikin tulee menestymään. Kohdassa yhdeksän puhutaan vertaisarviosta tai vastavuoroisesta arvioinnista. Mielestäni tässä vaiheessa on liian varhaista arvioida – No te itsekin sanoitte, että tässä vaiheessa on liian varhaista arvioida koko järjestelmää. Sanoitte myös, että tällainen vertausarviointi asettaisi taakan hallinnolle. Vielä entisestäänkin lisäisi niiden taakkaa. No, minä olen ehkä hiukan eri mieltä. Minä olen keskustellut Puolan hallinnon, hallintotahojen kanssa, ja sen perusteella, mitä minä kuulin, niin hallintotahoille oli kyllä ollut suuri haaste tehdä arviota, mutta heidän mielestään tämä harjoite loppujen lopuksi oli ihan myönteinen ajatus. He kertoivat minulle, että olivat suorittaneet tämän harjoitteen, he käyttivät itse tätä sanaa harjoite, ja kun he osallistuivat vertaisarviointiharjoitteeseen, niin heillä oli mahdollisuus katsoa, mitä muissa jäsenvaltioissa tapahtui. Saattoivat oppia toinen toisiltaan, ja tämä oli hyvä mahdollisuus. Oli hyvä, että jäsenvaltiot tällä tavalla saattoivat ymmärtää toinen toisiaan paremmin. Ja sitten vielä yksi asia, josta varmastikin tullaan keskustelemaan vielä myö- jatkossakin. Tämä verotukseen liittyvä asia. No jätän sen nyt toistaiseksi käsittelemättä mutta ehkä meidän tulisi tehdä tutkimus. Euroopan komission tulisi tehdä tutkimus tai teettää tutkimus siitä, mitä jäsenvaltiot tältä osin odottavat. Ja kaiken kaikkiaan haluan onnitella sinua, Evelin. Tämä oli erinomainen mietintö ja hyvä lähtökohta lisätöille. Si. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Alden varjoesittelijälle Lökekardille. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset Rova Gebertille tästä viime viikkoisesta rakentavasta varjoesittelijöiden kokoontumisesta. Kiitän myös siitä, että suurin osa huomioistani on mukana tässä mietinnössänne. Kuten viime viikollakin totesin jo, tämä mietintöluonnos on hyvä ja tasapainoinen. Uskon, että on oikein hyvä, että tässä keskitytään täytäntöönpanoon eikä niinkään perinteisiin menneisyyden herkkiin kohtiin. Tämä on oikein hyvä lähtökohta tässä. Aivan oikeinhan Rova Gebhardt toitte esille seikan, jota minäkin haluaisin korostaa. Meillä ei ole vielä täysin täytäntöön pantua, pantua palveludirektiiviä. Tätä ei voida hyväksyä. Alle 20 jäsenvaltiota on täysin pannut täytäntöön tämän lainsäädännön. Ja kaikissa ei ole vielä edes tätä yhteistä palvelupistettä. Meidän täytyy niin sanotusti olla heidän kurkussaan kiinni ja pakottaa heidät toimimaan. Yksityiskohtaisesti haluaisin puhua kolmesta seikasta tästä mietintöluonnoksessa. Ensinnäkin asia, joka on usean otteeseen tuotu esille, eli y- yksi yhteyspiste. Meidän täytyy puuttua näihin kieliongelmiin, niitä täytyy todellakin hoitaa. Olen iloinen kuullessani, että tekin otatte tämän vakavissanne ja korostatte mietinnössänne tätä kielikysymystä. Toinen seikka, joka liittyy yhteen yhteyspisteeseen, ystävällisyyttä pitää parantaa tänä päivänä, kun puhutaan sähköisten allekirjoitusten helppoudesta, niin sanotaan, että jäsenvaltioissa on helppo nämä prosessit viedä läpi, mutta on lähes tulkoon mahdotonta rajat ylittävästi hoitaa nämä loppuun. Jotkut maat yhä saattavat vaatia yrityksiä käyttämään omia kansallisia sähköisiä allekirjoituksia. Ja tämä vaikeuttaa tai tekee lähestulkoon mahdottomaksi asian ulkomaisille yrittäjille, jotka eivät saa oikeutta sähköisen allekirjoituksen tuossa jäsenvaltiossa, jos haluaa Italiassa oikeuden sähköiseen allekirjoitukseen niin pitää mennä kirjaimellisesti Roomaan hakemaan tämä ja sitten palata allekirjoittamaan sähköisesti hakemuksensa, joten rajat ylittävälle toiminnalle täytyy jotain tehdä. Ja sitten toiseksikin sähköistä allekirjoitusta ei pitäisi vaatia kaikilta palveluntarjoajilta. Joissakin jäsenvaltioissa näin kuitenkin on tänä päivänä vielä. Tiedän, että direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa riskin arviointi sen osalta, mitkä palvelut tarjoavat sähköisen allekir- tar- vaativat sähköisen allekirjoituksen, mutta näin ei jäsenvaltiossa ole vielä toimittu. Minulla on vielä yksi kysymys. En tiedä, onko tämä nyt mahdollista, mutta minusta vaikuttaa kyllä varsin loogiselta, että voisimme pyytää yhtä, yhtenäistä, yhtä ainoita sähköistä allekirjoitusta kaikille jäsenvaltioille. En tiedä ollenkaan, onko tämä mahdollista, mutta voisin tuoda tämän kysymyksen esille ehkä komission suuntaan. Tämä voisi olla ihan kannattava juttu toteuttaa. Tämä, tämän kautta voitaisiin vastata moniin näistä huononaiheista, joita täällä tuon esille. Voittaisinko saada yksi ainut sähköinen allekirjoitus koko unioniin vai ei? kysymysmerkki tähän perään. Sitten Rova Gebhardt puhui myöskin niistä tehtävistä, joita tässä nyt pitäisi hoitaa. Tämä on tietysti yksi tärkeimmistä asioista. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia tämän kanssa, koska tämä on hyvin herkkä aihe. Mutta esimerkiksi ALV-rekisteröintinumero, jonka yrittäjä tarvitsee, niin kuin voi ryhtyä yrittämään, tämä voisi olla yksi sellainen asia, joka voitaisiin hoitaa näissä yhteispisteissä. No, liberaalinahan tämä nyt on aivan järkevä minun sanoa näin, mutta tämä on yksi niistä asioista, joihin kannattaisi puuttua. Tässäpä oli nämä pointtini näistä yhdestä yhtenäistä yhteispisteestä. Sitten me tarvitsemme paremmin, enemmän henkilökuntaa, paremmin pätevöitynyttä ja lisää koulutusta ja niin edelleen. Ja viimeiseksi, viimeiseksi vielä sitten soveltamisen laajuus, toimiala ja kuuluisa kohta 18. Viime viikolla mainitsin, että tästä saattaa meille tulla ongelma. En ole aivan varma nyt, mistä tässä nyt oikein on kysymys ihan vilpittömästi sanottuna ja haluaisin pyytää Rova Gepardia kenties hieman ö, työstämään tätä jäsenvaltioiden ongelmia, mitä jäsenvaltioilla on tietyissä maissa soveltamisalan osalta. Kiitoksia ja seuraavaksi vihreiden puolesta Konfan. Bonjour. Mm, je, je directement à, à Evelyn. Pour... Niin, minä puhun suoraan Evelinille. Minä olen varjoesittelijä huolissani näistä asioista. Olen jo keskustellut Evelinin kanssa. Olen ottanut vaarin siitä, mitä aiemmin olette sanonut tästä asiasta. Ja tätä rataa varmasti pääsemme hyvään kompromissiin. Ihan alkuun sanoisin, että kun luin tätä mietintöä, niin nimenomaan tämä yhtenäismarkkina-asiakirja liittyy läheisesti tähän asiaan – toisaalta halutaan luoda yhtenäismarkkinat, äh, saattaa ne päätökseen. Äh, Barnier on puhunut neljästä kasvun kohdasta. Me olemme äh, paljon kuulleet lukuja tästä palveludirektiivistä siitä, kuinka se loisi uusia työpaikkoja ja niin edespäin. Jotkut väittävät päinvastoin, mutta ehkäpä tässä vaiheessa on vielä liian varhaista Äh, aloittaa uudestaan tämä keskustelu ja alkaa väittää siitä, että äh, kun asiat menevät niin ja niin, niin saamme niin ja niin monta työpaikkaa. Ei kukaan vielä voi tietää. Ensin täytyy täytäntöönpanna äh, tätä direktiiviä. Ja työpaikkojen lukumäärä riippuu monista muistakin asioista, muun muassa makrotaloudellisesta tilanteesta. Ehkäpä parlamentin olisi syytä olla tässä kielikeskellä suuta ennen kuin aletaan puhua luvuista, aletaan mainita livuista, luvuista, koska vasta sitten tässä suuremmassa, laajemmassa kontekstissa näemme, miten asiat sujuvat. Sitten tähän sisämarkkina-asiakirjaan liittyy läheisesti myös arviointikysymys. Vastavuoroinen arviointi tai vertaisarviointi on osoittanut kyllä ansionsa Tässäkin, täs, tässäkin kohtaa on liian varhaista tehdä mitään lopullisia ää, johtopäätöksiä. Ja kaikkihan tämä liittyy <laughs> kaikkihan tämä liittyy siihen, että komissio on jo nyt sanonut, että, että sisämarkkinalainsäädäntö on osoittanut ansionsa. Minä ehkä olen eri mieltä tässä vaiheessa vielä meidän on ehkä syytä vielä vahvistaa tai niin vahvistaa näitä arviointimenettelyjä ja ottaa ehkä hiukan etäisyyttä niin kuin me tehdä johtopäätöksiä. Niin, tässä kohtaa ei varmasti ole syytä aloittaa koko keskustelua uudestaan. Moni, moni asia riippuu myös siitä, mikä, minkälaisen mahdollisen enemmistön tämä asia saa taakseen parlamentille – Tässä vaiheessa meidän täytyy kuitenkin, juuri siitä syystä, että tästä tekstistä ähm, keskustellaan, niin meidän täytyy pohtia, minkälaisia mahdollisuuksia Lissabonin sopimus tarjoaa äh, tämän asiakokonaisuuden eteenpäin viemiseksi. Ehkäpä voisimme äh, tarkastella äh, lainsäädäntöä myös Lissabonin sopimuksen valossa. Minua hiukan ihmetyttää miettii eh, verokysym- se, mitä sanoitte verokysymyksistä ja työoikeudesta. Omalta osaltani en ole löytänyt mitään eh, vastauksia tästä mietinnöstä. Tämä on kuitenkin hyvin eh, tärkeä kysymys. Ehkä myös tästä yhtenäisestä asiointipisteestä voitaisiin vielä laatia oma kappaleensa. Niin. Minun täytyy tässä pikkuhiljaa lähteä ja annankin puheenjohtajan nuijan kollegalleni. Mutta ennen kuin lähden, niin haluan sanoa, että olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että tässä vaiheessa on ehkä vielä varhaista tehdä mitään johtopäätöksiä Haluaisiko Svenssonin puolesta puhua kreikkalainen edustaja? Ei. Ei. Maintenant la parole est à monsieur Mann. Nyt annan puheenvuoron Mandersille. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Evelinia, koska tämä on mielestäni oikein tasapainoinen – ja vielä tärkeämpääkin hyvin tällainen rento mietintö. Kun me keskustelimme muutama vuosi sitten tästä, niin meillä oli hyvin tunnepitoisia keskusteluja, joskus tappelujakin, miten niitä nyt kutsutaankaan. Koska me olimme kaikki, ei pelkästään me parlamentissa, vaan myös neuvosto, me kaikki jäimme ikään kuin tulevan äh, tulevaisuuden vangeiksi. Me pelkäsimme puolalaisia putkimiehiä, jotka valloittaisivat Euroopan, mutta loppujen lopuksi mitään ei tässä ollutkaan ongelmana. Jopa Ranskan suurlähettiläs esitti tästä oman raporttinsa jäsenvaltioiden keskinäinen vertailu on oikein hyvä, koska silloin he pohtivat myös, mitä omassa maassa tapahtui. Ranskan suurlähettiläs oli erittäin tyytyväinen esimerkiksi tähän yhteen, yhtenäiseen yhteyspisteeseen, koska hän sanoi, että sitten voitaisiin poistaa paljon turhaa hallinnollista taakkaa Nythän meillä on edessämme ongelmia, me tarkastelemme omia järjestelmiämme ja huomaamme, että tässä on aivan liikaa hallinnollisia tasoja. Jopa ranskalaisille yrityksille, ranskalaisille eh, palvelun tarjoajille oli liikaa hallinnollista taakkaa, joten suurlähettiläs suhtautui hyvin myönteisesti tähän näihin ehdotuksiin. No niin. Tämän sanottuna nyt toteaisinkin, että Olenhan täällä kuullut ajatuksia rahoitustietojen saamisesta No, ja verotustiedoista, no kyllä tämä on yksi tärkeimmistä asioista, kun vie yrityksensä rajat ylittäville markkinoille. Minä todella tuen tätä ajatusta. Myöskin eurooppalainen sähköinen allekirjoitus, sen pitäisi olla mahdollinen – Meillä on yhtenäismarkkinat ja me haluaisin mennä tässä vielä pitemmälle. Kenties olisi mahdollista saada jopa eurooppalainen ALV-rekisteröintinumero. Kun käyttää tätä numeroa, niin sitten ei pidä ALV-numeron takia käydä kansallisten järjestelmien kautta, jos on eurooppalainen ALV-numero. No en nyt tässä ryhdy avaamaan Pandoran lipasta, mutta mahdollisesti nyt meillä on vähän tällainen rennompi tilanne. Me olemme muutaman vuoden takaisen ajan tulevaisuudessa. Ja me olemme siis menneiden vuosien keskustelun tulevaisuuden keskellä. On aika poistaa nämä poikkeukset. Kaikilla täytyy olla selvää tämä tilanne. Mitä, mitkä palvelut jätetään syrjään? Ja tämä on varsin hankalaa, mutta kenties me voisimme nyt poistaa niitä poikkeuksia, joita silloin teimme. Jostain syystä tuolloin aikanaan olin yhtä mieltä näistä poikkeuksista, mutta tässä soveltamisalassa on jo nyt tiettyjä poikkeuksia, joiden osalta voisimme miettiä, mitä näistä poikkeuksista voitaisiin poistaa, koska nämä poikkeukset eivät ole enää tarpeellisia eh, koska meitä ei enää pelota, että nämä eh, alat eh, palvelut uhkaavat kansallisia järjestelmiämme ja kansallisia talouksiamme. Joten minun mielestäni tämä voitaisiin tehdä, mutta kiitos Evelin, tämä oli oikein hyvä ehdotus. Monsieur Manders vient de relancer un... Niin, Manders äh, avaa tässä keskustelua, joka on hiukan äh, vaarallinen. Meidän täytyy nyt lähteä. Ennen kuin annan Ryylelle puheenvuoron, annan puheenjohtajan nuijan kollegalle. Niin, aivan lyhyesti. En lähde nyt tähän Mandersin hullun ajatukseen. Meidän pääkritiikkimme oli siinä, että emme halua tehdä eroa näiden erilaisten palveluiden välillä. Siitä täytyy pitää kiinni ja komissio ei näin ole tehnyt ja tästä syystä näitä eroja tässä edelleen on. Halusin kuitenkin puhua vielä tästä valvonnasta on turha sanoa vielä, että se on ollut menestys tai että se on onnistunut, koska aikaisemmin keskustelimme tästä myös Barnierin kanssa. Ja jäsenvaltioissa on ongelmia täytäntöönpanon kanssa. Esimerkiksi Saksassa valvonta on ollut aivan äh, liian yksityiskohtaista. Siellä kaikkia yli 12 000 kuntaa pyydetään ilmoittamaan esimerkiksi hautausmaiden valaistuksesta ja tällaisesta. Tästähän tulee aivan liikaa byrokraattista taakkaa. Me haluamme vähemmän byrokratiaa, mutta tämän kautta se vain lisääntyy entisestään ja vieläpä täysin sisämarkkinoiden kannalta ei tärkeillä alo- aloilla. Me tulemme jättämään tästä tarkistuksen, jota kaikki aluevaliokunnan jäsenet tukevat. Ah, danke schön, Frau Röhle. Und jetzt haben wir Kommission. Äh, Frau Maria Martin Pratt, bitte. Kiitoksia Ryyle. Nyt komissiosta Rova Martin. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tehdä samalla tavalla kuin varjoesittelijät, eli aloitan onnittelemalla esittelijää hyvin konkreettisesta mietinnöstä. Se, sitä on rakennettu sen ajatuksen päälle, että kuinka tärkeä tämä koko palveludirektiivi on. Esittelijä on esittänyt erittäin pätevää roolia. Hän on tukenut hän on ollut hy- yhteistyökykyinen neuvottelija ja saanut meidän kanssamme aikaan tärkeän instrumentin sisämarkkinoilla. Käyn nyt nopeasti läpi nämä kommenttini ja pyrin vastaamaan niihin kysymyksiin, joita on esitetty. Ensinnäkin, mitä tulee ensimmäiseen kohtaan, jonka esittelijä mainitsi, eli vastavuoroinen tuun arviointi, vertaisarviointi ja se, onko se ollut menestyksekästä vaikka ei. Ensinnäkin täytyy kysyä tästä asiasta jäsenvaltioilta. Jäsenvaltiolla on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus keskustella keskenään toisin kuin normaalisti tapahtuu komission kanssa äh, peläten, että viekö komissio heidät tuomioistuimeen. Ovat keskenään voineet keskustella säännöistä, miksi tämä tai tuo asia on vaikeaa. On ollut kiintoisaa nähdä, kuinka jäsenvaltiot ovat tehneet ryppäissä ryhmissä. Usein tehtiin hyvää yhteistyötä eri maiden kesken Saksassa, Tanskassa ja niin edespäin. Oli kiintoisaa nähdä, kuinka esimerkiksi Saksan viranomaiset kysyivät vaikkapa tanskalaisilta siitä, minkälaisia ongelmia palveluiden tarjoajat ovat kohdanneet halutessaan tarjota palveluita muilla, muiden maiden markkinoilla. On myös voitu pohtia erilaisista poliittisista vaihtoehdoista. Myöskään avoimuuden välineenä tätä ei ole sitä aliarvioida. Eihän tämä tarkoita sitä, että jatkossa täytyy jatkuvasti turvautua vain vertaisarviointiin kyllähän kansallisilla jäsenvaltioillakin täytyy olla oikeus valita itselleen parhaita välineitä. Sitten nämä yhtenäiset palvelupisteet tai yhteyspisteet. Tämä on, eri, on erittäin tärkeä asia saada parlamentin tuki sille, että painostetaan jäsenvaltioita toimimaan. Tämähän on yksi tärkeimmistä direktiivin saavutuksista – Komissio on tehnyt työtä jäsenvaltioiden kanssa ja jatkossakin niin tekee pitääkseen huolen siitä, että nämä yhteyspisteet kehittyvät ajan oloon, koska eihän kyse todellakaan ole siitä, että nämä yhteyspisteet perustetaan ja sillä hyvä. Ei, niitä täytyy kehittää niin, että niistä tulee ympäristöystävällisempiä on erittäin tärkeää, että me painostamme niitä viittä jäsenvaltiota, joilla ei vielä ole toimivaa yhteyspistettä. Esittelijä oli viitannut koordinointitarpeeseen, eli että jäsenvaltioiden täytyy koordinoida keskenään toimintaansa. No, me olemme yrittäneet näin toimia, mutta Ihan käytännönkin tasolla olemme tehneet työtä jäsenvaltioiden kanssa niin, että saataisiin yht, aikaan yhteinen tapa ö, yksilöidä näitä yhtenäisiä yhtenäisiä niin yhtenä, yhteyspisteitä. Me pyrimme koordinoimaan jäsenvaltioiden työtä Ja tärkeää on se, että me emme ottaa jäsenvaltioiden vastuuta itsellemme, vaan nämä ovat e-hallintokeskuksia kansallisella tasolla, keskuksia, joiden täytyy olla jäsenvaltioiden vastuussa, koska vain jäsenvaltiot tietävät, tarvitaanko lupaa, menettely, vaikkapa teollis siivousyritykselle tai jos joku haluaa avata vaikkapa ravintolan, jossa on terassi. Jos tällaisia lupamenettelyjä alettaisiin syynäillä Euroopan tasolla, niin siinä tulisi tärvätyksi veronmaksajan rahaa. Nämä ovat jäsenvaltioiden vastuuasioita ja niitä voidaan varmasti koordinoida jäsenvaltioiden kesken. Mitä tulee tähän kysymykseen, joka liittyi niihin tietoihin, joita direktiivi ei kata, kuten ALV kysymykset. Olette oikeassa. Tämä on ihan pässin lihaa tämä tieto. Monet, monissa jäsenvaltioissa toimitaan monella alalla, eikä voi alkaa toimia, ellei ole ALV-tunnistetta. Joten kun on ALV-tunniste, niin, tai siis tällaisen ALV-tunnisteen voisi saada yhtenäisestä palvelupisteestä ja sieltä saisi myös informaatiota olemme sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä työtä pragmaattisesti niin, että kaikki tarvittava tieto menettelyistä on saatavilla yhtenäisissä palveluyhteyspisteissä. Me emme halua sekaantua tähän keskusteluun eli siihen, että tulisiko tämä sisältää velvoitteena direktiiviin. Ei, me haluamme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa pragmaattisesti, ja uskon, että suurin osa jäsenvaltioista sisällyttäisi tietoa myös ALV-vaatimuksista ja siitä, miten ALV-tunnisteen saa. Myös sosiaaliturvatunnus on keskustelun paikka, mutta varmasti terve- tervettä järkeä osoittaa se valinta, että jäsenvaltiot saavat päätösvallan näissä asioissa. Mitä tulee kielikysymykseen, kenelläkään ei ole velvoitetta antaa tie, tietoa muilla kielillä, mutta tiedämme, että jo, jossain vaiheessa näin tulee kuitenkin tapahtumaan. Esimerkiksi raja-alueilla monet jäsenvaltiot ö, kyllä pitävät jo nyt huolen siitä, että tietoa on saatavilla myös rajan toisella puolella olevan maan kielellä. Koska täytyy muistaa, että tässä on kyse siitä, että halutaan helpottaa suoria investointeja omaan maahan, eli ihan järkevää vain on ja oman edun mukaista antaa tietoa toisellakin kielellä. Sitten täällä esitettiin ähm, kimurantti kysymys, Lokegaard ja Maanders esittävät kysymyksen siitä, että voisiko meillä olla yksi sähköinen allekirjoitus Euroopassa. No, ehkäpä ö, äh, toisen pääosan kollega voi vastata tähän kysymykseen, koska tämä on aika hankala. No, e-allekirjoituksia on monia jos vaikka ostaa netissä mitä vain, nimiä mainitsematta, niin tarvitaan ö, tunnus, password-tunnus. Mutta sitten on myös paljon turvallisempiakin e tunnuksia, joita saa vasta sen jälkeen, kun on käynyt läpi erilaisia muodollisuuksia. Eli on sellaisia tapauksia, joissa on ihan ok, että on oma salasana neljän merkin salaa sana, että jos haluaa vaikka ostaa kirjoja netissä. Mutta jos täytyy vaikkapa todistaa, että on pätevä arkkitehti, niin silloin ehkä jäsenvaltio haluaa, että turvataso on korkeampi. Ei voi kuitenkaan lähteä siitä, että siinä vaiheessa kun mennään online-tilaan, niin turvaongelmia ei olisi. Komissiolla on digitaalinen agenda, jossa käsitellään myös e-allekirjoituksia ja varmennuksia. Täytyy pitää huoli siitä, että siinä vaiheessa kun tällaisia käytetään, niin tunnustetaan kaikkialla samalla tavalla. No, jos joku haluaa ottaa haasteen vastaan ja perustaa yhden yhtenäisen eurooppalaisen sähköisen allekirjoituksen, niin kiintoisa haaste. Kommentti ilman mikrofonia. Vastaus. No, palveludirektiivi on kyllä laaja, mutta ei se nyt ihan kaikkea kata maan ja taivaan välillä. Minun, minun, minä olen kyllä ymmärtänyt, että meillä on Euroopan tason ALV-numero tunniste, mutta ehkäpä taksudin kollegat mielellään keskustelisivat tästä enemmän. Ehkä tiedän enemmän näistä allekirjoituksista kuin ALV-numeroista. Hallinnollinen yhteistyö. Olen yhtä mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että tämä on tärkeä asia ja meidän täytyy saada tämä yhteistyö toimimaan kentällä. On olennaista. Tämä on olennaista myös raja-alueilla silloin, kun ei tehdäkään työtä oman maan kunnan kanssa, vaan rajan takana olevan kunnan kanssa, joka ehkä on 30 kilometrin päässä. Tähän liittyy paljon koulutusta ja tiedottamista Muussa tapauksessa saadaan hieno järjestelmä, joka on viranomaisten pöydällä, mutta kukaan ei niitä, sitä käytä. Niin. En nyt liene unohtanut ainuttakaan kysymystä. Tällä esittiin kysymys siitä, onko lupamenettelyitä turhia sellaisia poistettu. No te tiedätte, että jäsenvaltioita pyydettiin arvioimaan olemassa olevien lupamenettelyiden tarvetta ja oikeasuhteisuutta. Edelleen on monia toimia, jotka edellyttävät ennakkoluvan. Jos minä vaikka puhun teollisesta siivoamis- siivoamisesta, jossa ollaan toksisten aineiden kanssa tekemisissä, niin kyllä varmasti jäsenvaltio haluaa antaa jonkin, käyttää jotain lupamenettelyä siitä, että kuka saa siivota ja kuka ei. On kuitenkin monia lupamenettelyitä, jotka ovat tarpeettomia. On ehkä kaksi päällekkäisyyttä, tarvitaan yksinkertaisuutta yksinkertaistamista. Syrjivät lupamenettelyt täytyy poistaa. Onko työ saatu loppuun? No ei. On jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä kotiläksyjä tehneet, mutta jatkamme työtä. Jos nyt unohdin jotain, niin varmasti muistutatte minua. Ja jälleen kerran haluan onnitella esittelijää. Kiitos. Okay, thank you very much. Um, Kiitoksia. Nyt haluaisin muistuttaa valiokuntaa siitä, että tässä yhtenäisasiakirja säädös, säädöksessä on koht, ehdotus numero 20, joka koskee uutta ALV-strategiaa vuonna 2011 vihreän kirjan perusteella, jonka tarkoituksena on saada aikaan ALV-uudistus. You can say really quick. Roitova, haluatteko te puhua? Puhukaa nopeasti, kiitos. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, puheenvuorosta. Haluaisin ottaa esille erään seikan siitä, mitä komissio puhui yhteisestä yhteispisteestä Minun mielestä nämä ovat aivan ehdottomia seikkoja yhteismarkkinoiden lopun saattamisen osalta. Minä täysin tuen sitä, että luodaan yksi ainut logo tässä ja tämä on ehdottoman tärkeää jäsenvaltioille, että ne puhuvat yhtenäisestä yhteyspisteestä Euroopan unionin yhteisenä missiona. Tsekin tasavallassa tämä on esitetty yhden sisäministerimme loistavana ajatuksena. Hän perusti oman vaalikampanjansa tälle, mutta tämä on hyvin valitettavaa. Kaikki se, mikä on myönteistä, yleensä esitetään kansallisena ajatuksena ja hyödyntuojana ja kaikki virheet ja epäonnistumiset esitetään Euroopan unionin virheinä. Ja toinen seikka tästä yhteispisteestä on se, että jäsenvaltioiden täytyy olla velvoitettuja merkitsemään kaikki nämä yhtenäiset yhteyspisteet ja antamaan tietoja palvelulistoista, joita näissä yhteyspisteissä saa. Tämä luettelo voi olla dynaaminen, niin sitä voi laajentaa, mutta jos tähän kampanjaan nyt on varoja varattu, niin tähän sen pitäisi mennä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Gebhardille. Ja, thank you. Ähm, äh. Kiitoksia. Olen todella iloinen tästä hyvin myönteisestä keskustelusta, jota kävimme tänään palveludirektiivistä. Tämä on äh, nyt sujunut aivan eri hengessä kuin aikaisemmin. Olen Fanny täysin yhtä mieltä siitä, että tässä ei saa toimia tilkkutähkisesti. Ja ei ole vielä mitään tietoja, joiden pohjalta voitaisiin sanoa, onko tässä nyt onnistuttu tässä arvioinnissa. Ja jos asiasta keskustellaan väärään aikaan, se ei ole hyvä. Tähän voidaan palata myöhemmin. Ehkä nyt vielä lyhyesti palaisin joihinkin asioihin, joista tässä puhuttiin puhuttiin, erityisesti siihen, mitä Hanslik sanoi kohdasta 18 ja siihen liittyvistä ongelmista ja palvelupoikkeuksista. Ryylehän puhui esimerkiksi siitä, mitä Saksassa tapahtuu. Tilanne on osittain naurettava. Ja jossakin takahikiällä viranomaisten täytyy ottaa hyvinkin paikallisia asioita huomioon tässä arvioinnissa, ja ne eivät liity mitenkään Euroopan tason toimintaan. Tämä on juuri asia, joka liittyy siis kohtaan 18. Sitten artikla 2a, yleishyödylliset palvelut. Nehän jätetään tässä palveludirektiivin ulkopuolelle, mutta kuten tiedätte, meillä ei ole vielä mitään määritelmää varsinkaan Euroopan tasolla näille palveluille sellaista ei voikaan olla. Ja jäsenvaltiot pohtivat, mitkä nyt sitten ovat tällaisia yleishyödyllisiä palveluita ja yleisen taloudellisen edun mukaisia palveluita. Keskustelu on hyvin erilaista eri maissa, Puolassa, Saksassa, Ranskassa. Nyt kun palveludirektiiviä on alettu täytäntöönpanna. panna. Ja kolmanneksi artikla 22j. Tässä minulla on valitettavasti ainoastaan ranskankielinen teksti, jonka nyt luen. Euh, la présente directive ne... Tämänhetkistä direktiiviä ei sovelleta sosiaalipalveluihin, jotka liittyvät muun muassa perhepalveluihin, tai sellaisiin palveluihin, joita annetaan sellaisille ihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvasti ö, ähm, ö, äh, hoitoa, joita tällä hetkellä valtio tai hyvän tekeväisyystahot tarjoavat. Tässä oli siis kolme eri ehtoa lueteltuina ja joissakin jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa ja Saksassa, tämä on johtanut hämmennykseen. Eli siellä on pohdittu, miten tämä nyt määritellään, mitä tämä tarkoittaa jos esimerkiksi Saksassa pienempien lasten hoidolle on erilaisia mahdollisuuksia yksityisestä hoidosta kirkon tarjoamaan hoitoon, niin pohditaan, miten tätä asiaa tulisi käsitellä. Ja tämä on asia, johon halusin puuttua, koska keskustelua siitä on käyty eikä olisi mielestäni oikeutettua, että parlamentti jättäisi tällaiset ongelmat huomiotta, koska asioista edelleen keskustellaan monessakin jäsenvaltiossa. Tämä on siis tässä taustalla. Sitten kysymys siitä, miten tähän kysymykseen suhtaudutaan tulevaisuudessa. En nyt lähdy tässä käsittelemään yksittäisiä esiin tuotuja kysymyksiä, mutta herra Lokigard kysyi minulta, miten suhtaudun tähän yhtenäiseen sähköisen allekirjoituksen. No jos teette tätä koskevan ehdotuksen, varmasti tulee sitä tukemaan, koska se on mielestäni äärimmäisen hyvä asia, josta voi olla hyötyä kuluttajille. Ja kuten Konfän sanoi, liittyen tähän yhtenäis markkinasäädökseen. Se on senkin osalta hyvin tärkeää ja tähän liittyy myös tämä arvonlisäverotunniste. On, on varmasti utopistista ajatella, että meillä olisi täysin yhtenäistetty järjestelmä tässä, mutta on hyvä, että aletaan pohtia tällaista allekirjoitusta, koska siitä olisi suurta hyötyä sisämarkkinoille ja kuluttajille. Sitten lopuksi vielä tästä seurannasta tai arvioinnista. On siis arviointi ja arviointiprosessi, joka on sinänsä hyvin myönteinen asia. Tutustuin Saksassa erääseen kaupunginjohtajan, joka sanoi, että kun keskustellaan direk- palveludirektiivistä, niin olen pyrkinyt katsomaan näitä hallinnollisia asioita omassa kunnassani. Ja hän lähti näin uudistamaan sitten asioita omalla kontollaan. Ei niinkään liittyen siis palveludirektiiviin, mutta hän halusi näin kuitenkin tehdä. Eli tämä on myönteinen asia. Ja arvioinnissa pitäisin kiinni siitä, mitä tähän olen kirjoittanut. Eli on liian aikaista lähteä arvioimaan sitä, onko asia sujunut hyvin vai huonosti. Eli jättäisin tämän auki jatkossakin. Ja vielä lopuksi Aikataulusta haluaisin muistuttaa, että tarkistusten jättämisen määräaika on 7.12. kello 12. Ja äänestys oli sitten 10. tammikuuta ja mietintö olisi tarkoitus saada helmikuun täysistuntoon. Many thanks, Madam Monet kiitokset, edustaja Gebhardt. Seuraava kohta esityslistallamme on toinen mielipiteinen vaihto. Kyse on lausunnosta työllisyysvaliokunnalle. Kyse on yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista. Annan Damiana Badille puheenvuoron. Oui, merci, merci madame. Kiitoksia kovasti. C'est un débat en fait qui, qui va prolonger Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä on hieman jatkumoa sille, mitä me juuri käsittelimme palveludirektiivin osalta. Meillä oli mahdollisuus käydä näistä sosiaalisista yleishyödyllisistä palveluista ensimmäinen keskustelu ja 6. lokakuuta tähän puututtiin myös, kun keskusteltiin Lissabonin sopimuksesta ja sen sosiaalisesta ulottuvuudesta ja meillä on myös tämä interryhmä sosiaalista palveluista yhteisöstä tekee oikein laadukasta työtä. Belgian puheenjohtajavaltiona järjesti myös konferenssin tästä aiheesta. Kaikista näistä keskusteluista tulee selvä viesti. Meidän täytyy mennä eteenpäin pragmaattisella tavalla ja sillä tavalla, että voitaisiin hieman päästä yli näistä ideologisista eroista ja korostaa ennen kaikkea julkisten yleishyödyllisten palvelujen tehokkuutta ja laatua. Ensimmäisessä keskustelussakin allekirjoitin, alviivasin sitä, että sosiaalisten yleishyödyllisten palvelujen, niillä on eritoten sosiaalinen ulottuvuus, eritoten tässä talouskriisin kontekstissa, jolloin ne vaimentavat sosiaalisia vaikutuksia. Eri toimijat ovat usean otteeseen ilmaiset pelkonsa. Joskus tässä on ollut viestintäongelmia. Tämän vuoksi täytyykin pohtia sitä, voitaisiinko miettiä tietynlaisen eurooppalaisen sosiaalisten yleisyydellisten palvelujen tarkkailukeskus, jossa voitaisiin paremmin saada tietoa näistä palveluista ja tämä tarkkailukeskus voisi sitten arvioida hyviä käytänteitä paremmin kuin kansallinen tai alueellinen keskus. Ja tämä antaisi myös suuremman näkyvyyden näille palveluille. Komissiohan avasi verkkosivut yleishyödyllistä sosiaalista palveluista ja se toimii 23 Euroopan unionin virallisella kielellä ja tällä tavalla voidaan varmistaa parempi tiedon välitys eri toimijoille. Tässä on tietysti poliittinen ja taloudellinen ulottuvuus, jotka täytyy ottaa huomioon. Tiedätte, että sosiaalipalvelut edustavat noin 9,5 prosenttia Euroopan unionin kokonaistyöpaikoista. Ja tulot edustavat noin 9 prosenttia eurooppalaista BKTstä, joten tässä tarvitaan tasapuolista, tasapainoista lähestymistapaa, joka painottaa sosiaalisten palvelujen tehokkuutta. Tässä täytyy yhtäältä ottaa sisämarkkinalainsäädäntö huomioon toisaalta yleishyödylliset sosiaaliset palvelut ja ajatellaan nyt vaikka opt-in opt-outia julkisen ja yksityisen kumppanuuksissa täytyy myös huomioida laatukriteerit ja kenties voitaisiin miettiä sitä, että tässä otettaisiin taloudellisesti kaikista hyödyllisimmät sopimukset huomioon. Tässä täytyy saada myös tiettyä juridista varmuutta tähän. Lopuksi vielä pitäisi tätä ohjekirjaa päivittää, mitä tulee sosiaalisiin yleishyödyllisiin palveluihin ja sisämarkkinalainsäädäntöä. Tässä annetaan tiettyjä vastauksia tässä ohjekirjassa ja ne ovat mielestäni oikein hyödyllisiä ja meidän täytyy miettiä tämän ohjekirjan oikeudellista arvoa ja sen käytännön arvoa. Kenties komissio voisi nyt hieman selventää tätä seikkaa. Ja sitten ne oikeudelliset puitteet, johon yleishyödylliset sosiaaliset palvelut voidaan sijoittaa. Kaikki ovat nähneet, että Montin asiakirjassa ei nähdä, mitä lisää arvoa sillä, että tämä perustettaisiin nyt uusiin oikeudellisiin puitteisiin artiklan 14 pohjalle oikeusperustana. Joten jos todella halutaan nyt viedä tätä asiaa eteenpäin, niin tässä täytyy olla käytännönläheinen lähestymistapa, sektorinen lähestymistapa, joka mahdollistaa keskustelujen eteenpäin viemisen. Ja ajatuksena kenties voisi olla se, että olisi tietyt tyyppipuitteet, joissa voitaisiin analysoida asioilla, asioita sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Miten tämä nyt tarkoittaa? Olisi hyvä, että komissio ja neuvosto ja parlamentti tässä pyytäisivät syvällisen tutkimuksen monista sosiaalipalvelujen sektoreista, niiden yksityiskohtaisesta toiminnasta. Eritoten ajattelen tässä palveluja ikääntyneille henkilöille. Tämä on todella strateginen sektori ajatellen väestön ikääntymistä. Tästä voitaisiin tehdä ikään kuin tällainen röntgenkuva ja miettiä ää, mahdollisia oikeudellisia puitteitakin tässä toiminnan osalta. Meidän täytyy luoda yhteiset puitteet julkisten palvelujen tehokkuudelle, toimivuudelle, laadulle ja myös moninaisuudelle. Lisäisin tämän tähän. Subsidiariteetti on edelleen perusperiaan täytyy johdattaa meitä. Meillä ei ole Euroopassa yhtä ainutta sosiaalisten yleishyödyllisten palvelujen mallia. Meidän täytyy kunnioittaa tätä monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Ja täytyy tietysti ottaa huomioon eurooppalainen taso ja toisaalta sitten kansallinen ja alueellinen taso. Ja näissä puitteissa ehdotankin, että me etenemme keskusteluissamme. Well, we are pretty, pretty tight in schedule. Meillä on aika tiukka aikataulu, myöhäinen. Haluaisivatko varjoesittelijät sanoa jotain? No, jos kukaan ei muu ei halua käyttää puheenvuoroa, niin komissio saa minuutin kommentin. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Niin, meillähän on ollut jo mahdollisuus esitellä komission kanta tähän asiaan. Edellisessä kokouksessa näin teimme. Tässä vaiheessa haluaisin vain puhua niistä asioista, joihin Abbas jo puuttui. Eli ensinnäkin Meillä on ollut mahdollisuus hyötyä siitä foorumista, jonka Belgia puheenjohtajavaltiona järjesti tuki komissiota. Komissio ja useat komissaarit osallistuivat tähän foorumiin ja kävi selväksi se, että komissio on sitoutunut auttamaan paikallisia kansallisia kuntaviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia sosiaalipalveluiden tarjoamisesta niin, että kaikki ymmärtäisivät paremmin niitä EUn sääntöjä, joita näissä palveluissa täytyy totte- noudattaa. Tällä foorumilla jaettiin opaskirja, joka vastaa useisiin kysymyksiin, jotka liittyvät sääntöjen soveltamiseen, olipa kyse sitten valtion tukikysymyksistä tai mistä tahansa muusta. Tässä kirjasessa päivitetään niitä tietoja, jotka oli jo julkaistu vuonna 2007. Mikä sitten tämän oppaan juridinen arvo on? No se on tällainen komission asiakirja, eikä se millään tavalla sido instituutioita, mutta tämä on kuitenkin Ähm, asiakirja, joka on julkaistu, jotta sääntöjä noudatettaisiin. Eli uskon, että voimme luottaa siihen, että tämä opaskirja heijastelee uskollisesti sitä tapaa, jolla komissio tulkitsee näitä sääntöjä ja haluaa niitä sovellettavan. Eli sitä on käytettävä hyväksi, kun sääntöjä sovelletaan. Ja me olemme ottaneet siihen mukaan useita aspekteja, joista meille on estetty kysymyksiä. Ja sitten ihan loppuun sanoisin, kertoisin teille tutkimuksesta, jonka komissio voisi tehdä. No haluaisin täsmentää, että jo nyt tässä vaiheessa on meneillään tutkimus, jota tehdään eri jäsenvaltioissa ja jonka tarkoitus on todeta, miten käytännössä näitä palveluita organisoidaan. Ja kun tutkimus saadaan päätökseen, niin olemme iloisia voidessamme jakaa teille tämän tutkimuksen tuloksia. Kiitos. Thank you very much. I... Kiitoksia. Ja haluaisin myös kiittää tulkkeja kärsivällisyydestä. Haluaisin vielä todeta, että palaamme tähän asiaan tammikuussa. Tuolloin lausunto luonnosta käsitellään 25.–26. tammikuuta ja tarkistusten takaraja on helmikuun alussa. Kiitoksia kovasti. Hei kaikille!